Let me start our summit. Aloittaisin kokouksemme. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Wilson Prinssi. Meille on suuri kunnia nähdä teidät täällä kansamme keskustelemassa näin tärkeästä aiheesta. Tiedämme, että vähähiilinen talous ja vauraus yhdessä vähäisen talouden kanssa on hyvin tärkeä haaste edessämme. Teidän kuninkaanellinen korkeutenne, hyvä puheenjohtaja Barroso, hyvä puheenjohtaja Van Rompuy, hyvät kollegat, hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, kaikki vieraat myös. Haluaisin aloittaa ihan yksinkertaisesta asiasta, että Euroopan parlamentti on ympäristötietoisin poliittinen elin maailmassa. Ensimmäisten 79 suorien vaalien jälkeen olemme perustaneet komitean, joka käsittelee ympäristöön liittyviä asioita. Ajatuksista tulee siis lakeja. Ensimmäistä kertaa olemme järjestäneet siis tällaisen, perustaneet tällaisen komitean. Mutta ennen kuin tällaisia lakeja voidaan säätää, tarvitaan kokouksia, konferensseja. Se tarkoittaa, että se voidaan keskustella. Keskustella yhteiskunnassamme, demokratisessa yhteiskunnassamme. Se on hyvin tarpeellista. Ja se tarkoittaa konferensseja kuten tämä. Ideat, joita täällä syntyy, auttavat säätämään parempia lakeja. Koska näiden keskustelujen kautta voimme löytää huomisen ratkaisuja. Hyvät ystävät, erikoisvieraamme, hänen kuninkaan korkeutensa sekä toinen konferenssin isäntä on ollut aktiivisesti mukana ilmastonmuutos- ja ympäristötoiminnoissa yli 25 vuoden ajan päivittäisessä elämässään ja hyvän työssään. hän on ollut mukana. Hänen kuninkaanaivin korkeutensa asettaa esimerkin siitä, miten voidaan elää kunnioittaa luontoa ja miten antaa tulevien sukupolvien elää planeetallamme. Mainitsen vain yhden hänen monista aloitteistaan. Tämän sademetsäprojektin, jossa autetaan autetaan pelastamaan ihmisen ottamalta tuholta sademetsiä tropiikissa. Tänne kuninkainen olitte täällä viime kerran kolme vuotta sitten ja kerroitte jäsenillemme, että tuomion päivän kello ilmastonmuutokseen liittyen tikittää. Voin vakuuttaa teille, että Euroopan unioni on tehnyt paljon Meidän uusi 2020-strategia auttaa meitä luomaan meitä vihreää vähähiilistä taloutta niin, että investoidaan uuteen teknologiaan Euroopan äh, energiayhteisö, jota 5. toukokuuta ehdotettiin viime vuonna tässä parlamentissa, ja jota rakennamme askeleittain viitearvona kaikille aktiviteeteille, toiminnoille yhteisessä todellisessa energiapolitiikassa auttaa meitä ei pelkästään vähentämään energian kuluja ja saavuttamaan parempaa energiavarmuutta, vaan se johtaa myös säästöihin ja energian käytön tehokkuuteen, mikä tärkeintä. Puhtain ja halvin energia on, on hyvin tärkeä. Meidän tavoitteemme 3 kertaa 20 Euroopan 2020 strategia asettaa meille ympäristölliset viitearvot ja muullekin maailmalle. 20 prosenttia vähemmän päästöjä, 20 prosenttia energiasäästöjä, 20 prosenttia uusiutuville energialähteille. Mutta kyllä, täytyy päästä, päästä vieläkin parempaan. Hyvät naiset ja herrat, pääsemme vähelliseen talouteen vain, jos on aitoa yhteistyötä ihmisten, kansalaisjärjestöjen julkisen sektorin välillä poliitikkojen täytyy luoda oikeudelliset puitteet, joissa voidaan toimia. Elinkeinoelämän täytyy myös jatkaa sitä, että se on sosiaalisesti vastuullinen. Ja elinkeinoelämä on täällä kanssamme tänään. Eli se on erittäin hyvä, että saavuitte tänne. Hyvät naiset ja herrat, äänestäjämme ovat teidän asiakkaitanne. Ja sy- ajattelevat ehkä sympaattisesti teistä, mutta mikä on tärkeintä, he ovat samoja ihmisiä. Ihmiset, eurooppalaiset, jotka haluavat elää ympäristöystävällisessä maailmassa. Teidän kuninkaallinen korkeutenne. Teillä on puheenvuoro. President's uh, distinguished guests puhemies, arvoisat vieraat, hyvät naiset herrat. Vasta äskettäin sain etuoikeuden tulla puhumaan Euroopan parlamenttiin ja olin aika hämmästynyt tai oikeastaan liikuttunut, että sain kutsun tulla jälleen keskustelemaan tärkeästä aiheesta, eli miten talouksiamme voidaan siirtää matalahiilisempään suuntaan. Tiedän kyllä, että te jatkuvasti käsittelette ajankohtaisia asioita, esimerkiksi sitä, miten nyt selvitään näistä vaikeista ja vakavista talousongelmista. Mutta on tietysti miellyttävää, että täällä Brysselissä pohdiskellaan niin paljon sitä, millaisia suuria muutoksia tarvitaan mikäli Eurooppa haluaa selvitä ilmastonmuutoksen pitkäaikaisista talousvaikutuksista ja luonnonvarojen hupenemisesta. Jos sallitte, ja tehän minut tänne pyysitte, niin haluaisin nyt pohdiskella, miksei ole mitään kiireellisempää ongelmaa, ja myöskin ehkä sitä, miten asiaan voitaisiin puuttua. Ensinnäkin uskon, että meidän täytyy syventää ymmärrystämme siitä, mikä on elintarvikkeiden, energian, veden ja taloudellisen turvallisuuden välinen suhde ja millaista politiikkaa sovelletaan näillä aloilla. Ja tämä on yhä tärkeämpää, koska kilpailu maasta ja muista resursseista on yhä tiukempaa. Ja tämä vaikuttaa jo nyt hintoihin ja se vain pahenee, kuten varmaan olette huomanneet, jatkuvasti muuttuvista ilmastoseikoista johtuen. No, minä olen historioitsija enkä taloustieteilijä, mutta minusta on selvää, että jos vastataan näihin kysymyksiin tavanomaisella tavalla, kun yritämme kasvattaa bruttokansantuotettamme, se tarjoaa vain lyhyen aikavälin rohtoja eikä pitkän aikavälin ratkaisukeinoja. Miksi? Koska minä en näe, millä tavalla voisimme ylläpitää bruttokansantuotteen kasvua pitkällä aikavälillä, jos me jatkamme planeetan kuluttamista yhtä raivoisella tavalla kuin tähän asti on tehty. Me näemme, että luonnon ekojärjestelmien sitkeyden ja kansallisten talouksien sitkeyden välillä on suhde – eikä pidä unohtaa, että meidän tulevaisuuden vaurautemme riippuu tästä sitkeydestä. No nyt on hyvin paljon keskusteltu siitä, mitä sitkeys merkitsee. En voi olla ajattelematta, että se tarkoittaa sitä, miten kestämme, torjumme ja sopeudumme ulkoisiin shokkeihin. ilman sitä meillä on hyvin vähän, jos ollenkaan, lievennys- ja sopeutumiskykyä. Mikäli luonnon järjestelmät sirpaloituvat, niin kuin näyttää, että on alkanut jo tapahtua, jos nämä järjestelmät heikkenevät tai jopa romahtavat, jos siis luonnon kyky kestää tällaisia järkytyksiä romahtaa, niin kuinka kauan kestää ennen kuin taloudellinen pääoma ja taloudelliset järjestelmämme myöskin menettävät sitkeytensä. Yksi esimerkki tästä, hyvät naiset herrat, näkyy maailman sademetsissä. Kolmannes maailman trooppisista sademetsistä on jo hakattu tai poltettu viimeisen 50 vuoden aikana. Ja joka vuosi 6 miljoonaa hehtaaria sademetsiä tuhoutuu joka vuosi. Ja tämä vastaa lähes 24 000 jalkapallokenttää joka päivä. Ja niiden mukana tuhoutuu kymmeniä tuhansia kasvia eläinlajeja, jotka kuolevat sukupuuttoon. Ja niiden mukana kuka tietää, kuinka paljon elintärkeitä rohtoja ja lääkkeitä. jotka ovat tärkeitä tämänhetkisen lääketieteellisiin ongelmiin. Ja koska puut eivät pysty siirtämään vettä ilmakehään, ilmasto häiriintyy ja se taas selkeästi heikentää elintarviketuotannon vakautta. Eli kun poltetaan hehtaari sademetsää, se vaikuttaa suoraan monien yhteisöiden toimeentuloon ja näin se vaikuttaa suoraan talouskasvuun ja vaurauteen paikallistasolla. Viime päivinä Tämä on tullut erityisesti selville, kun on huomattu, että kun on kuivuus kerran sadassa vuodessa, ja nythän se on jo esiintynyt kaksi kertaa viiden vuoden aikana, se on tappanut Amazonissa niin paljon puita, että metsästä saattaakin tulla kasvihuonepäästöjen aiheuttaja sen sijaan, että se estäisi sitä. Meidän on nyt erittäin tärkeää lopettaa sademetsien tuhoutuminen. Ja jos me emme puutu tähän ongelmaan, huolimatta kaikesta muusta, mitä teemme, ilmastonmuutokseen ei ole mitään vastausta. Myöskään ei voida unohtaa, että meidän täytyy nyt unohtaa perinteiset talousmallimme, jotka liittyvät kasvuun, joka tällä hetkellä pohjautuu tuotteiden tuottamiseen ja kuluttamiseen, joihin tarvitaan paljon hiiltä. Meidän täytyy erottaa talouskasvu jatkuvasti kasvavasta kulutuksesta niin, että sekä luonnon hyvinvointi että taloudellinen hyvinvointi eivät tästä kärsi. Meidän pitää olla puitteet, jotka keskittyvät sitkeyteen, joiden avulla voimme tasapainottaa lähestymistapaamme. Jos me emme pohdi tällaisia puitteita ja ratkaise tätä keskeistä ongelmaa pian, silloin uskon, että meillä on edessä erittäin kovat ajat. Meillä ei ole varaa epäonnistua. Ja onnistumisen avain on se, että keskitytään matalahiiliseen talouteen, joka tarjoaa taloudellisia mahdollisuuksia mutta se myöskin takaa Euroopan kilpailukykyisyyden. No onneksi on joitain rohkaisevia merkkejä edistyksestä. Olen tarkkaan seurannut ja olen rohkaissut, rohkaistunut strategisesta energiateknologiasuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on muuttaa Euroopan koko energiajärjestelmä. Se, mitä resursseja käytetään, miten tuotetaan, miten kuljetetaan ja käydään kauppaa sillä. Tällä tavalla matalan hiilen teknologiasta voi tulla kohtuuhintaista kilpailukykyistä. Ja jos sallitte, niin sanoisin, että tämä teidän tarjoamanne aloite on hyvä esimerkki muulle maailmalle. Tiedän, millaisia ongelmia te varmaan olette kohdanneet, kun olette keränneet EUn tukea tavoitteelle, jonka mukaan kasvihuonepäästöjä vähennetään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Mutta ilmastotieteilijät varoittavat, että jos haluamme välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, meidän täytyy vähentää hiilidioksidipäästöjä ainakin 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Eli 2020 vuoden tavoite on minimitavoite. Tiedän, että EU:ssa monet haluaisivat saada aikaan tavoitteen, jolla päästöjä vähentäisiin 30 prosenttia, ja se on tietysti erittäin hienoa. Hyvät naiset ja herrat, täytyy muistaa, että öljystä riippuvainen teollisuuteen pohjautuva maaseutu, jota käytetään nyt elintarviketuotannossa ympäri maailmaa, sitoo elintarvikkeiden hinnat tiiviisti öljyn hintaan. Yhden tutkimuksen mukaan tyypillinen länsimainen ihminen kuluttaa 4,4 litraa diiseliä päivittäin ja on elintarvikehintaindeksi viime joulukuussa nousi korkeammalle tasolle sen jälkeen, kun se luotiin vuonna 1999. Myöskin täytyy muistaa, että elämme maailmassa, missä miljardi ihmistä näkee nälkää – ja toinen miljardi kärsii aliravitsemuksesta ja vielä miljardi kärsii ylensyömisen ja ylipainon terveysvaikutuksista. Ja miljardeja dollareita haaskataan vuosittain. Ja samaan teollisuusmaissa noin 40 prosenttia maataloustuotteista haaskataan ennen kuin ne edes ehtivät. Huono maanhallinto tarkoittaa, että vain 40 prosenttia kapasiteetista on käytössä. Ja tämä on aivan mielipuolinen tilanne. Ikävä kyllä, maataloustuotanto vaikuttaa myöskin meriin, koska maataloustuotanto vaikuttaa huomattavasti myöskin merten terveystilaan. Rehevöityminen johtaa levien ylituottantoon, joka luo kuolleita alueita, joissa kalat eivät pysty elämään. Vuoden 2004 raportissa mainittiin yli 140 tällaista kuollutta aluetta ympäri maailmaa. Ja kaikkein suurin ja kuuluisin niistä on se, joka tapahtuu Meksikonlahdella Yhdysvaltojen maissituotannon seurauksena. Vuonna 2002 tämä kuollut alue arvioitiin Massachusettsin asovaltion kokoiseksi. Lisäksi täytyy sanoa, että on vähän lannistavaa lukea tanskalainen raportti, joka hiljattain totesi, että korkeat lämpötilat ja hiilidioksidin lisääntynyt määrä johtaa näiden kuolleiden alueiden lisääntymiseen. Ja tällä hetkellä määrä on 2 prosenttia valtameristä, mutta vuonna 2100 tämä määrä saattaa olla jo 20 prosenttia. 25 prosenttia hiilidioksidipäästöistä sitoutuu valtameriin, mutta valtamerten sito, sitomiskyky toimia tällä tavalla heikkenee koska rannikkokasvusto vähenee. 13,5 gigatonnia hiilidioksidia päästetään seuraavan 50 vuoden aikana johtuen mangrovemetsien hakkuusta vuosien 1980-2005 välillä. Ja hyvin paljon tämä johtuu eri markkinoilla tuodusta katkaraputuotannosta. tämä vastaa kaikkia päästöjä 27 EU-maassa vuosien 1997-2005 välillä. Uhkia ovat myöskin ylikalastus, ilmastonmuutos, saasteet ja kasvien elinolojen tuhoutuminen. Nämä haasteet tekevät välttämättömäksi sen, että kokonaisvaltainen lähestymistapa otetaan käyttöön – jotta voimme hallita merten ekojärjestelmiä niin, että voimme taata elintarvikkeiden tuotannon. Ja täytyy ymmärtää, että hiileen liittyvät seuraamukset edellyttävät, että vesiviljelyllä voidaan tuottaa proteiinia kalan tuotannossa. En ole ollenkaan varma en ole varmaankaan ainoa, joka pitää vähintäänkin outona sitä, että maailmanlaajuisesti vaikka julkisista varoista on noin 16 miljardia vuosittain käytetty tukiin, näyttäisimme olevan, olevan lähellä pakottamassa kalastussektoria polvilleen. Kannattaa tunnustaa nyt se, että kalastusteollisuus antaa yli 200 miljardin panoksen vuosittain globaaliin BKT, mutta kenties ei enää kovin pitkään pysty toimimaan näin. Mutta tässä näin valtaisan ongelman keskellä on myös mahdollinen ratkaisu, jota voidaan hyödyntää myös muihin sektoriaalisiin haasteisiin, joilla meillä on tutkimus Koillis-Atlantin sinilevä, sinilevä tonnikalan nykytilaan ja tulevaisuuteen arvioi, että että noin 120 miljardin vuosittaiset tuet luovat vain noin 70 miljoonan dollarin tuoton. Tutkimuksen mukaisesti kestävä tulevaisuuden kalastus jopa ilman tukia voisi tuottaa vuosittaiset tuoton noin 310 miljoonan dollarin edestä, jos tonnikalakanta voisi palautua kestävälle tasalle. Maailmanpankin omat arviot Eh, ehdottavat, että jos me voisimme poistaa vääristävät tuet, joita tällä hetkellä annetaan, ja leikata ylikalastusta sekä tehostaa hallintoa, globaali kalastustalous voisi antaa noin 250 miljardin dollarin panoksen vuosittain globaaliin BKT kestävällä pohjalla. Tämä tarjoaa toivoa ainakin pitkän aikavälin hoidosta pitkä, pikemminkin kuin lyhytaikaisesta helpotuksesta ja sellaisen ratkaisun, josta hyvin monet eri toimijat voisivat hyötyä. Tiedän, että tämä vaatii vaikeita päätöksiä ja vielä hankalampia täytäntöönpanomenetelmiä, mutta jos etännymme valitsevasta tässä ja nyt ajattelusta, niin mietinkin, että onko meillä tulevaisuutta silmällä pitää mitään muuta vaihtoehtoja. Hyvät naiset ja herrat, toivottavasti ymmärrätte, mitä yritän sanoa. Meidän täytyy ennen kaikkea tehdä enemmän tänä päivänä, jotta voimme estää huomisen katastrofit. Ja me voimme saavuttaa tämän vain, jos muutamme lähestymistapaamme niihin taloudellisiin ongelmiin, joita kohtaamme. Jos me haluamme tehdä maatalous- ja kalastusjärjestelmistämme pitkällä aikavälillä kestävämpiä, esimerkiksi, niin meidän täytyy kaikille sektoreille luoda sellaista politiikkaa, jossa ympäristön tuhoamisen ja luonnonvarojen liikakäytön kustannukset nousevat todella etualalle. Olen toiminut näiden kysymysten parissa jo hyvän yli 30 vuotta ja olen ollut erittäin onnekas voidessani keskustella monien maailman arvostetuimpien asiantuntijoiden kanssa. Ja kenties nyt voisin hieman teidän kanssanne teille hieman kertoa muutamista huomioista sen osalta, miten ainakin minun mielestäni voitaisiin nyt toimia. Minä todellakin sanoisin, että yhteiskunnallinen ja taloudellinen vakaus perustuu sille, että arvostetaan ja tuetaan paikallisyhteisöjä ja niiden perinteitä. Tunnustetaan aivan niin kuin kansainvälinen maatalous tiedon ja teknologian kehityksen tutkimus osoittaa. Täytyy tunnustaa se panos, jonka erilaiset viljelysjärjestelmät antavat taloudelliselle ja ekosysteemin kestävyydelle. Politiikka, jolla rohkaistaan monipuolisiin maisemiin, yhteisöjen ja tuotteisiin, joilla voidaan luoda Tällaisella politiikalla voidaan luoda kaikenlaisia myönteisiä tuloksia, ei pelkästään maataloudessa, mutta esimerkiksi mat- myös matkailussa, metsätaloudessa ja teollisuudessa. Joten nyt todella tarvitaan sellaista politiikkaa, jossa keskitetään rahoitus monimuotoisuuden vahvistamiseen. Saataisinko kenties hyötyä siitä, että julkinen rahoitus suunnattaisiin enemmän älykkäisiin tukiin ja niiden käyttämiseen? Tavoitteena olisi suunnata tuotannon monipuolistamisen erilaisilla tavoilla ja samalla suojeltaisiin julkisia etuja. Tämä on elintärkeää, jos me haluamme vahvistaa maataloutemme, kalastuksemme, energiajärjestelmiemme kestävyyttä niin, että ne voivat varmistaa tarjonnan myös silloin, kun kansainvälisillä markkinoilla on shokkeja, joita on varmasti tulossa, kun otetaan huomioon ilmastonmuutos. Sanoisin myös, että tarvitsemme erilaisen lähestymistapaan tavan voittoihin. Ja tämän täytyisi tukea yritysten sosiaalista ympäristövastuuta ja antaa myös välineet arvioida asianmukaisesti toimiemme vaikutuksia. Tämä oli muuten se syy, joka johti siihen, että loin oman Accounting for Sustainability-hankkeeni niin kuusi vuotta sitten. Tavoitteena oli kehittää uusi lähestymistapa liike-elämän tilinpitoon. Ja tämä heijastaa toisistaan riippuvaisia vaikutuksia, joita on rahoituksella, rahoitusympäristö ja yhteiskunnallisilla elementeillä – yrityksen pitkän aikavälin suoriutumisessa olen muuten hyvin ilahtunut siitä, että yhä kasvava järjestöjen määrä, mukaan lukien Iso-Britannian hallinto ja kansainvälisiä ryhmiä, kuten EDF, Energia, HSBC ja Aviva, ovat hyväksyneet tällaisen integroidun ö, tilinpitojärjestelmän. Itse asiassa viime, viiko, viime vuonna laajensin tätä hal- hanketta aloittamalla kansainvälisen ryhmän, jota tukevat monet maailman kirjanpito- ja standardointielimet, samoin kuin monet kansainväliset kirjanpitoyritykset, pörssit ja YK. Eniten minua ilahdutti se, että tämä aloite itse asiassa todella ennakoi jo YK-tutkimuksen tuloksia. Siinähän tutkittiin ekojärjestelmien ja luonnon monimuotoisuuden taloutta. Tämä raporttihan julkaistiin viime kesänä 193 ympäristöministerin tapaamissa Nagoyassa. Tässä on analysoitu globaalilla tasolla maailman ö, luonnonvarojen merkitystä maailman taloudelle. Ja siinä todellakin vaadittiin, että nykyinen kansallinen tilinpitojärjestelmä päivitettäisiin nopeasti niin, että voitaisiin ottaa huomioon myös luonnonvarat ja tällä tavalla asianmukaisesti heijastaa sitä, millä tavalla tarjotut palvelut vaikuttavat äh, luontoon. Tässä epäilemättä tarvitaan integroitua pitkän aikavälin politiikkaa ja välineitä, joilla rohkaistaisiin vihreän talouteen. Tällainen talous äh, perustuisi kestävään varojen hallintaan, tuottavampaan, parempaan jätehuoltoon, uusien päästöttömien rakennusten rakentamiseen ja olemassa olevan rakennuskannan parantamiseen sekä tiukempien energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen rakennuksissamme, autoissamme ja kotitaloustuotteissa. Jos me voisimme tarkastella maailmaa tällä uudella tavalla, me voisimme luoda merkittävän ja ehdottomasti tärkeästikin kestävämmän talouden ja mahdollisuuksia. Tämä olisi talous, joka yhtäältä paljon enemmän painottaisi kestävää kaupunkikehityksen suunnittelua ja auttaisi yrityksiä pitämään ja huoltamaan luonnon monimuotoisuutta. Samalla toisaalta vähemmän tulisi painetta hallitusten tuille ja eri mekanismeille, jotka vääristäen heikentävät elintärkeitä luonnon komponentteja, jotka antavat meille valtaisesti voimavaroja. Hyvät naiset ja herrat, Jotta näitä ratkaisuja voitaisiin laaja-alaisesti panna täytäntöön, meidän täytyy saada tehokasta kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin välille, aivan kuten puhemieskin mainitsi. Ja mukana täytyisi olla myös monien tärkeiden asiantuntevien kansalaisjärjestöjen toiminta. Tätä ei voida jättää pelkästään markkinoille – Pitkän aikavälin publi, äh, julkisen sektorin politiikan täytyy olla johdonmukaista, jotta voitaisiin luoda sellainen ympäristö, jossa yksityissektori haluaa investoida. Vain tällä tavalla yksityissektori voi äh, todella sitoutua sijoituspääoman antamiseen. Markkinat ehdottomasti tarjoavat tavan nopeuttaa käytöksen ja toiminnan muutosta, mutta jotta tämä olisi todella tehokasta, niin näiden muutosten pitäisi keskittyä ja olla selvästi suunnattuja pitkän aikavälin politiikkaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan vahvaa lainsäädäntöä ja jos vielä tämän uskallan sanoa, niin vähintään yhtä vahvaa täytäntöönpanoa. Jos sallitte, haluaisin vielä yhden tärkeän asian ottaa esille – eli kuluttajan roolin. Minusta vaikuttaa siltä, että kunnes me kaikki kuluttajina ryhdymme todella vaatimaan kestäviä tuotteita ja palveluja yrityksiltä ja hallituksilta, niin politiikan, poliittisten päätösten tekijät taistelevat tärkeitä päätöksiä vastaan. Viime aikoina olen miettinyt itsekseni, miksi suuri yleisö ei ole innokkaammin ottanut vastaan niitä suuria hyötyjä, joita tulee kestävän tulevaisuuden tavoittelusta. Minun johtopäätökseni on se, että liian pitkään ympäristön puolustajat ovat keskittyneet siihen, mitä ihmisten pitäisi, minkä tekeminen ihminen, ihmisten pitäisi lopettaa. Jos me jatkuvasti kerromme, että ö, jos halutaan ympäristöystävällisesti elää, niin silloin pitää luopua kaikesta siitä, mikä tekee elämästä mukavaa. Ei, ei ole ihmekään, jos ihmiset kieltäytyvät muuttumasta. Tämän vuoksi viime vuonna aloitin, panin käyntiin uuden aloitteen, jonka nimi on START. Ja sen tavoitteena on osoittaa ihmisille, että he voivat todella ryhtyä toimimaan yksinkertaisin toimin, jotka johtavat parempaan luonnonvarojen käyttöön. Olen tässä tehnyt yhteistyötä Euroopan johtavien yritysten, kuten Kingfisherin ja Eurostarin kanssa – samoin kuin kuuluisien ihmisten ja markkinointiasiantuntijoiden kanssa. Ja me todella yritämme myydä tässä kestävyyden hyötyjä. Tavoitteena on todellakin tehdä kuulia siitä, että käytetään vähemmän tavaraa. Uskokaa tai elkää, tämä viisas lähestymistapa voi itse asiassa olla myös voitokasta toimintaa. Mark Spencerin yrityksessäkin huomattiin, että innovatiivinen lähestyvistapa kestävyyteen säästää rahaa. Minun täytyy sanoa, että tämä prosessi ei ole, sitä ei ole auttanut ne ö, huonot vaikutukset, joita ö, ihmisten mielissä on ilmastonmuutos skeptikkojen sanoilla, jotka kieltävät ö, suuren osan tieteellisestä tiedosta, joka osoittaa ilman mitään epäilystäkään, että maailmanlaajuinen lämpeneminen on pahentunut teollisella kaudella. On sanottu useat sadat tiedemiehet ympäri maailmaa, ja on sanottu, että jollakin tavalla tässä täysin ö, luodaan salajuonia, jotta heikennettäisiin ja tahallisesti tuhottaisiin kokonaisia markkinoihin perustuvia pääomasysteemejä, jotka tällä hetkellä hallitsevat maailmaa. Minä kysyn näiltä ihmisiltä, millä tavalla ne aio, he aikovat kohdata lasten lapsensa ja tunnustaa heille, että he eivät onnistuneet turvaamaan tulevaisuutta, että he jättivät huomiota selvät varoitusmerkit täysin kieltämällä ne tai sanomalla, että ne kuuluvat vain sykliseen prosessiin, joka on tapahtunut monta kertaa aikaisemmin ja joka ei ole meidän hallintavallassamme. He ovat kieltäytyneet vastaamasta epätoivoisiin huutoihin viimeisiltä perinteisiltä yhteiskunnilta maailmassa, jotka ovat jatkuvasti varoittaneet katastrofeista, koska ne, nämä yhteiskunnat voivat lukea erilaisia merkkejä, jotka ovat yhä vain väkivaltaisempia verrattuna normaaliin luonnon kiertokulkuun. Mietin, tällaisia, voidaanko tällaisia ihmisiä pitää vastuullisina loppujen lopuksi, kun ehdottomasti kieltäydytään lähestymästä ennaltavarautumisperiaatteen mukaisesti asioita. Tämä on perintö, joka, jota muovaa se, mitä te hyvät naiset ja herrat päätätte täällä Euroopan parlamentissa tehdä. Hyvät naiset ja herrat, Arvoisa puhemies, te olette todella ö, kärsivällisesti kuunnelleet minua täällä. Lupaan teille, että se mitä te täällä päätätte, voi todella ö, toteuttaa niitä välttämättömiä sopeutuksia, joita me kaipaamme. Haluaisinkin kysyä, oletteko te riittävän rohkeita tarttumaan nyt hetkeen, viemään Euroopan uudelle tielle, jossa se selviää hengissä ja jossa luodaan taloudellista vaurautta. Ja näin saadaan myös lasten lastemme arvostus meille. Kiitos. Thank you much, uh, your lawyer. Kiitoksia teidän kuninkaallinen korkeutenne. Määrittelitte monia tärkeitä ongelmia ja asioita, jotka ovat edessämme. Ilmasto, ruoka, energia. Tietysti tärkeitä asioita, joita täytyy ratkaista. Energiatehokkuus on myöskin tärkeää meille ja tietysti myös strateginen kumppanuus yksityisen ja julkisen välillä. Ilman yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä emme voi saavuttaa paljoakaan tällä alueella, joten kiitoksia kovasti hyvin tärkeästä puheestanne. Jos voisin sitten antaa puheenvuoron eh, Euroopan unionin komission puheenjohtajalle Jose Manuel Barroselle. Teillä on puheenvuoro. Kuninkaallinen korkeutenne, puhemies Pusek, puheenjohtaja Van Rompuy, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät vieraat. Haluaisin aloittaa sanomalla, miten hieno kokoontuminen tämä on. Harvoin on tällaisia kokouksia kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän edustajien, poliitikkojen välillä koko Euroopasta haluaisin kiittää teitä kun teidän kuninkaanellinen korkeutenne hyvin sisältörikkaasta äh, alustuksesta meille kaikille. Harvoin nähdään näin rohkaisevaa esimerkkiä tästä kumppanuudesta, jota tarvitsemme, jos haluamme saada Euroopan kestävän kasvun tielle. Joten olin hyvin kiitollinen Busekille ja äh, Welshin Princein Greenbridge-ohjelmasta kun ne järjestävät tämän kokouksen tänään. Haluan onnitella heitä myöskin tästä hyvästä nimestä, joka on valittu kohti vähän hiilistä vaurautta. Komissio on yrittänyt saada aikaan synergiaa vähän hiilisen talouden ja vaurauden välillä 2020-strategiassaan. Visio, johon liittyy älykästä mukaan ottavaa inklusiivista älykästä kasvua. 2020 on kompassi, joka suuntaa meiltä kohti vähähiilistä strategiaa siellä mainitaan vihreä kasvu, resurssitehokkuus, vähäileinen talous, niin se on sen vuoksi, ettei, tai ei se ole sen vuoksi, että lähdetään vain iskulauseita eh, heittämään, vaan ne on mainittu sen takia, että täytyy päästä muutokseen. Ei siksi, että olisivat vaihtoehtoja, vaan ne ovat välttämättömyyksiä. Ne ovat avain siihen, että voidaan saada Eurooppa uusille Tämä voisi tuhannen markkinoille uusille kasvualueille ja saadaan uudenlaisia työpaikkoja Euroopan kansalaisille. Päättäväisyytemme tämän lähestymistavan kanssa tuli esille ja kun hyväksyttiin lippulaiva-aloite kaksi viikkoa sitten resurssitehokkaasta Euroopasta. Tämän päivän maailmassa, kun on suuret globaaliset paineet, niin ainoa vastaus äh, planeetan turvaamiseen, talouskasvun turvaamiseen on se, että käännytään sen puolen, että on tehokkaampaa resurssien käyttöä. Kolme ehtoa, uskomme, on tässä tärkeitä. Ensinnäkin koordinoidut toimet hyvin monien politiikkalahkojen alueella niin, että saadaan tukea poliittista näkyvyyttä, joten olen kovin kiitollinen kaikista niistä pyrkimyksistä, joita elinkeinoelämän puolella tehdään näiden asioiden näkyvyyden parantamiseksi. Resurssitehokkuus tai voi rajoittaa mihinkään vihreään lokeroon, vaan sen täytyy olla osa kokonaista talousreformia. Tarvitaan usein pitkäaikaisia investointeja, jotta voidaan tehdä valintoja, jotka perustuvat pitkän aikavälin politiikkoihin. Ja myöskin toiminta, joka rohkaisee kuluttajia resurssitehokkaaseen kuluttamiseen ja innovaatioihin ja varmistaa se, että tehokkuus voittoja ei menetetä resurssitehokkaan Euroopan aloite auttaa löytämään pienen yhteisen nimittäjän ilmaston, liikenteen, energian, talouden, raaka-aineiden, kala, kalatalouden, maanviljelyn kesken, joten itse asiassa valtavirtaistetaan näitä tavoitteita kautta linjan politiikkalohkoilla. Ehdot ovat hyvin selkeät. Alempaa taloudellista suorittamista, yksilöidään uusia mahdollisuuksia innovaatioille ja kasvulle, varmistetaan eh, energiatoimitusten varmuus ja raaka-aineiden toimitusten varmuus aikana, jolloin kilpailu näistä resursseista kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja myös ilmastonmuutoksen torjunta. Vähennetään ympäristövaikutuksia resurssien käytöstä. Syrjässä tästä voidaan tehdä niin, että kuluja ei ollenkaan on vähän kuluja, niin että muutetaan kuluttamis- ja tuottamistapoja ja käyttäytymismalleja, mutta jotkut toimet vaativat suuria investointeja teknologisiin parannuksiin ja merkittävä muutos energia, teollisuus- ja liikennekulttuureissa. Tämä ei voi tapahtua yön yli, mutta ei se tapahdu ollenkaan, ellei elinkeinoelämä, yritykset saa sitä varmuutta, jota heillä on, jota he tarvitsevat siihen, että investoidaan nyt. Ja varmistetaan se, että saadaan älykkäistä investoinneista voittoja myöhemmin sääntelykehyksen täytyy luoda tällaista varmuutta. Jos asema oikeat puitteet tutkimuksen tuotekehitykselle, niin sitten yritykset löytävät tavan Esimerkiksi kun torjutaan otsonikatoa, eh, happosateita ja tällaisia mahdollisuuksia on kovin paljon. Kautta EUn Kierrätyksestä on tullut normaalia toimintaa yrityksille ja kotitalouksille. Yhdeksän vuoden jälkeen on vähennetty kasvihuonekaasupäästöjä vähän enemmän kuin 10 prosenttia, kun kansantaloudet ovat kasvaneet noin 40 prosenttia vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parannamme tehokkuutta ja kehitämme vaihtoehtoja. Ajattelkaa sitä, että uusiutuva energia kasvaa kovasti. 25 suurinta fotovoltaista voimalaitosta maailmassa, niistä 23 25 ovat Euroopan unionissa. Tätä kasvua täytyy rohkaista, kiihdyttää ja saada myöskin muille alueille, että voidaan saada tästä hyötyjä. Kilpailukykystrategia luo hyvänlaatuisia työpaikkoja, parantaa terveyttä ja elämänlaatua esimerkiksi työpaikkoja, joita luodaan sellaiselle sektorille, jotka liittyvät tähän älykkääseen kasvun turvallisempia, vakaampia jossa voidaan luoda taloudellista lisäarvoa. Ja vähän hiilinen talous auttaa vähentämään, vähentämään päästöjä ja myöskin saastumista ja parantamaan kansanterveyttä. Tiukemmat ympäristötavat ja standardit auttavat myös stimuloimaan kasvua ja innovointia. Euroopan patenttitoimista UNAP esimerkiksi ovat osoittaneet, että patentointi ja aste puhtaan energian teknologioihin ovat todellakin, siellä on niitä patentteja enemmän kuin muilla aloilla Kioton pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen. Menestyksestä huolimatta ei pidä ottaa jalkaa pois kaasulta, vaan ei pitäisi olla illuusioita siitä, etteikö muut olisi saamassa meitä kiinni ja tätä eturintama-asemaa ollaan ehkä menettämässä. Keväällä hahmottelemme sen, että mitä Euroopan täytyy tehdä, jotta voidaan luoda vähähiilinen talous vuonna 2050 mennessä 25 prosenttia täytyy leikata kasvihuonekaasupäästöjä osana globaalia ilmastontorjuntatyötä samaan aikaan. Esittämämme vision vähähiiliselle resurssitehokkuudelle liikennejärjestelmästä 2050 mennessä. Keväällä julkaisemme myös energiatehokkuussuunnitelman, jossa yksilöidään toimenpiteitä saavuttaaksemme 20 prosentin energiasäästötavoitteita. Siinä viime perjantain neuvoston päätelmät ovat hyvänä perustana. Sitten määritellään keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet. Siinä pyritään yhdist- tai siis erottamaan talouskasvu resurssien käytöstä. Mitä voidaan tälle järjestelmälle 250 000 mennessä rakentaa? Sitä hahmotellaan syksyllä. Ehdotuksia tulee myös siitä, että voidaan reformoima ympiä kalastuspolitiikkaa uuden budjetin kontekstissa ja että liitetään näille alueille vaatimuksia vähähiilisestä energiatehokkaasta taloudesta. Arvioidaan myös uudelleen energiaverodirektiiviä. Taloudelliset hyödyt näistä aloitteista ovat itsestään selvät. Eurooppa tuo 300 miljardia energiaa tarpeestaan, noin 2,5 prosenttia PKTstä. Uudet tavoitteet 2020 vuoteen mennessä voivat saada aikaan suuria säästöjä. Kaksi miljoonaa työpaikkaa voidaan luoda. Use, useimmat niistä eivät ole ulkoistettuja ja leikata päästöjä 700 miljoonaa tonnia. Tässä pyrimme kaikki huipulle vähäillisen tulevaisuuden luominen e- Euroopalle on todellakin, se todellakin voi olla sellainen asia, joka on myös yrityksille ystävällinen. Olen jopa vakuuttunut, että meidän pyrkimyksemme johtavat suurempaan vaurauteen, niin että yritykset saavat hyötyjä suuremmasta resurssitehokkuudesta ja siitä, että päästään ensimmäisenä markkinoille. Jaan sen vision, että tulevaisuus kuuluu niille, jotka ymmärtävät, että jos tehdään enemmän vähemmällä, on kilpailukykyisempää ja älykkäämpää. Euroopan komissio vahvistaa sen, että tehdään kuulia siitä, että käytetään vähemmän kamaa. Komissio nyt ei ole kovin hyvä markkinoinnissa, mutta sama idea kuitenkin. Nyt tarvitaan sitten poliittista tahtoa ja kumppanuutta, ja juuri sen näin edessäni niin tänään haluan kiittää teitä kaikkia. Uh, uh Mr. President Barroso, for, for your speech and also for your effectiveness. Kiitoksia, uh, hyvä puheenjohtaja, puheestanne ja siitä, että olette tehokkaasti toimineet niin edellisellä toimikaudella kuin tälläkin toimikaudella. Ja kiitos näistä lainsäädäntöaloitteista, jotka eivät uh, liity pelkästään energiapolitiikkaan, vaan myös ilmaston muutokseen ja ympäristöystävällisen maailman luomisen. Kiitokset teille ja seuraavaksi Euroopan neuvoston puheenjohtaja herra Herman van Rompuy, olkaa hyvä. Thank you, your royal highness, Mr. President of the European Parliament. Kiitoksia puhemies, komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Päätöksenne keskittyä tänään matalahiiliseen talouteen – on hyvin ajankohtaista, kun ajatellaan nyt EUn tila- tilannetta. Viime viikolla neuvosta, neuvosto 27 valtion ja hallitusten päämiestä keskittyivät kokouksessa hyvin pitkälti energiakysymyksiin. Ensimmäistä kertaa hallitusten ja valtioiden päämiehet keskustelivat tästä näin yksityiskohtaisesti. Ja tämä osoitti, kuinka sitoutuneita Nämä kysymykseen ollaan tällä tasolla ja me haluamme tuloksia sekä unionin tasolla että jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan, millä tavalla tarvitaan matahiilistä taloutta, kaikki olivat samaa mieltä siitä, että EU ja jäsenvaltioiden tulee edistää investointeja kestävään kehitykseen ja matalahiiliseen teknologiaan. Ja jos haluamme päästä EUn tavoitteeseen, eli kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tästähän sovittiin lokakuussa 2009. Tähän tarvitaan vallankumous energiajärjestelmissä. Ja tämä vallankumous on käynnistettävä nyt. Me tarvitsemme uutta teollista vallankumousta ja tänäiset päätökset määrittelevät, miten pärjäämme tulevaisuudessa. Tuleeko meistä tuulipuisto vai kaatopaikka. Me tarvitsemme älyverkkoja ja me tarvitsemme investointeja. Meidän pitää säästää energiaa kaupungeissa. Meillä pitää olla kestäviä biopolttoaineita, älyverkkoja, vihreitä ajoneuvoja. Meidän pitää täytäntöpana uutta uusiutuviin energialähteisiin liittyvää direktiiviä, ja se on keskeinen tässä kysymyksessä. Ja ennen kaikkea investointi energiatehokkuuteen on hyvin tärkeää. Vahvempi kilpailukyky ja energiatuotannon varmuus on tärkeää ja samalla meidän pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä. Meidän täytyy käyttää vähemmän energiaa yksinkertaisesti. Ja meidän täytyy muistaa, että turvallisin energia on sellaista, jota ei käytetä. 20 prosentin tehokkuustavoite vuoteen 2020 mennessä, josta päätettiin kesäkuun neuvostossa ja johon nyt tällä hetkellä ei ole päästy. Siihen liittyy toimia, jotta voimme käyttää energiasäästöpotentiaalia liikenteessä, rakennuksissa ja tuotannossa. Ensimmäinen tammikuuta lähtien ensi vuonna kaikkien jäsenvaltioiden on otettava käyttöön energiatehokkuusstandardit julkisissa halkinnoissa, kun kyse on julkisista rakennuksista ja palveluista, ja komission ehdotuksessa, joka liittyy uuteen energiatehokkuussuunnitelmaan, kertoo yksityiskohtaisemmin poliittisista toimista, jotka liittyvät koko energiatuotantoketjuun. Valtaosa teknologiasta, jota tarvitaan, ei vielä ole täysin valmista, ja siksi niiden kehittämiseen tarvitaan tukea ja neuvosto haluaisi, että olisi sääntelypuutteet älyverkoille ja älymittareille vuoden 2012 loppuun mennessä. Meidän täytyy miettiä myöskin tuuli- ja aurinkovoimaa, ja meidän täytyy käyttää julkisten hankintojen sääntöä, jotta voimme edistää energiatehokkuustandardeja, ja meidän täytyy myöskin saada yleisön tuki esimerkiksi tietyille uusiutuville energialähteille, älymittareille ja hiilidioksidin varastointimenetelmille. Jotta saamme kansalaiset puolellemme, meidän pitää vielä tehdä paljon työtä. Ja tämä liittyy sekä talouteen että ympäristöön, ja neuvosto korosti, että turvalliset ja kestävät ja kohtuuhintaiset energiamuodot ovat prioriteetti Euroopalle. EU-tason toiminta voi ja sen pitää luoda lisäarvoa. Ja vuosien varrella hyvin paljon työtä on tehty EUn energiapolitiikassa ja on, meillä on energia- ja ilmastonmuutostavoitteita ja laajamittaista lainsäädäntöä, joka tukee näitä tavoitteita. Viime viikolla neuvoston kokouksessa korostettiin, että EU on sitoutunut näihin tavoitteisiin ja mietittiin erinäisiä johtopäätöksiä. Mielestäni viime viikolla saimme nyt poliittista sitoumusta valtion ja hallitusten päämiehiltä kaikista jäsenvaltioista siihen, että painotetaan näitä tavoitteita. Meidän täytyy yhdistää se, mitä voimme tehdä erikseen kussakin jäsenvaltiossa, siihen, mitä voimme tehdä yhdessä. Meidän täytyy käyttää synergiaa ja mittakaavaetuja. Ja täytyy muistaa, että EUn standardit, jotka ovat, EUhan on maailman suurin sisämarkkina-alue, se ei vaikuta aikoinaan Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Ja tämä on mahdollisuus osoittaa, millaista lisäarvoa on yhteistyössä Euroopassa. Eli tämä on varovaisen optimistinen viesti, vaikkakaan se ei ole ihan poliittisesti korrektia olla optimistinen. Euroopassa voimme olla kunnianhimoisia. Me olemme muutaman maa edellä ja ponnisteluilla me voimme onnistua. Mutta yksityiskohdat ovat ongelma ja siksi esimerkiksi tämän päiväinen konferenssi on niin tärkeä. Täällä on maailman huippuasiantuntijoita tältä alalta suurista yrityksistä, akateemikkoita ja tutkijoita, lainsäätäjiä Euroopan parlamentista – ja täällä on huomattavia henkilöitä. Ja odottelen ajatuksia, joita nousee esiin tämänpäiväisessä keskustelussa ja mitä uusia toimia voitaisiin toteuttaa. Kun katsomme keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, ja sehän on tavoitteeni neuvoston puheenjohtajana, vähempähän ei voi odottaa pysyvältä puheenjohtajalta, eli ei ole kovin paljon tärkeämpiä asioita kuin tämä, josta tänään keskustellaan. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tekemästäni työstä ja haluaisin kiittää teitä kuninkaallinen korkeutenne. Teidän läsnäolonne tuo lisähuomiota tälle tärkeälle kysymykselle. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. President, for... Kiitoksia neuvostopuheenjohtaja puheestanne huomioiden esittämisestä ja myöskin viimeisen Eurooppa-neuvoston järjestämisestä. Tietysti ei kaikkea saavutettu, mitä haluttiin saavuttaa vielä, mutta tällaiset Euroopan neuvostot ovat hyvin tärkeitä, koska ne antavat hyvää esimerkkiä meidän intresseistämme yleisesti puhuen. Hänen kuninkaallisen korkeutensa täytyy lähteä eh, nyt piakkoin. Niin sanon, että teidän osallistumisenne suojeluun on erityisen tärkeä meille. Ja kiitoksia myöskin tuestanne itse asiassa kaikille ideoille, jotka ovat kaikkein tärkeimmät Euroopan parlamentillekin. Koska kaikista näistä asioista keskustelemme koko ajan. Ei tietysti ole saavutettu kaikkea, mitä ajateltiin saavutettamaan 5-7 vuotta sitten, mutta suurta edistystä on silti saavutettu. Tarvitaan myös sitoutumista kansainvälisissä neuvotteluissa, ilmastoasiassa, mikä on myös hyvin tärkeää. Asiat liittyvät toisiinsa, mutta teidän tukenne, teidän läsnäolonne täällä ja että meidän täytyy elää terveellisessä ympäristössä täytyy luoda äh, ympäristö, ympäristölliset terveelliset puitteet meille kaikille. Se on hyvin tärkeää. Kiitoksia jälleen kerran. Thank you. It will be a uh, first intervention. Ensimmäinen alustus ja keskustelun aloitus on Corinne Lepage, joka on ympäristövaliokunnan ja kansanterveyden elintarvitulaisuuden valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. No, monsieur Lämmin kiitos teille, hyvä puhemies, herra puhemies, hyvät puheenjohtajat, arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ennätysaika, kolme minuuttia minulle annettiin nyt tämän seuraavan keskustelun johdannoksi. Haluaisin keskittyä kahteen seikkaan puheenvuorossani. Ensinnäkin, meillä täytyy olla kunnianhimoiset tavoitteet, jotka vastaavat tarpeita – me voimme kaikki varmaan olla ylpeitä, missä tahansa toimessa olemme Euroopan unionin instituutioissa, niin Euroopan unioni on se maailman alue, jolla on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet, jotka olemme itse asettaneet. Kuitenkin hänen kuninkaallinen korkeutensa muistutti meille, että pelissä on paljon ja tässä ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset ovat olleet myös merkittäviä. Voin sanoa, että jos me haluamme pitää kiinni johtajuudestamme niin taloudessa kuin teollisuudessakin, niin on aivan ehdottoman välttämätöntä nostaa tavoitteitamme ja yrittää saavuttaa 30 prosentin CO2-päästöjen vähennykset yhtäältä ja toisaalta välttämättömät äh, energiatehokkuustavoitteet. Tämä on ainut mahdollisuus, hyvä puhemies, auttaa teollisuuttamme ja varmistaa se, että teollisuus voi pitää kiinni johtajuudestansa tai saavuttaa sen eri aloilla. Tämä oli ensimmäinen asia. Toinen seikka, josta haluaisin puhua tänään, on se, että meillä täytyy olla johdonmukaisia tavoitteita – sisäisesti johdonmukaisia ilmastonmuutoksen torjuntatavoitteita ja myös johdonmukaisuutta eri politiikan alojen välillä. Meillä täytyy olla sisäisesti johdonmukaisia ilmastonmuutoksen torjunta tavoitteita. Ensinnäkin tämän seikka. Tämä on ehdottoman välttämätöntä. Jos me haluamme kiintiöjärjestelmä, joka toimii hyvin, jos me haluamme todellista tuottoa investoinneille, ne oli kysymys sitten uusiutuvista energialähteistä tai energiatehokkuudesta, niin meidän täytyy olla rohkaisematta fossiiliteollisuuden kasvua. Tämä saattaa mennä väärään suuntaan. Olen sitä mieltä, hyvä puhemies, mitä tulee öljyliuskeeseen, no tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja olen lukenut komission raportin, joka on juuri julkaistu tästä aiheesta – bitumihekalla on 23 prosenttisesti, siinä on 23 prosenttisesti korkeampi öljypitoisuus kuin öljyssä. Meillä täytyy siis olla johdonmukaista politiikkaa. Sen, se, miten teollisuus toimii, on yksi asia ja se, millä tavalla investointeja rohkaistaan, on toinen asia. Toiseksikin sitten eri politiikan välinen, politiikkojen välinen johdonmukaisuus. Tänä päivänä puhutaan vähän hiilisestä taloudesta. Minäpä mietinkin, hyvä puhemies, arvoisat naiset ja herrat, eikö meidän pitäisi pikemminkin puhua vähän jätteisestä taloudesta yleisesti ottaen, kun otetaan huomioon, että CO2-päästöt ja muut päästöt ovat jätettä. Tämä mahdollistaisi sen, että meillä olisi globaali näkemys asioista ja voisimme tehdä johdonmukaisia päätöksiä. Eritoten tämä liittyy vähähiiliseen energiaan sen pitäisi olla kestävää, eikä sen pitäisi myöskään tuottaa jätettä. Ei saman asemaan voi asettaa ö, uusiutuvia energialähteitä ja toisaalta vähähiilistä energiaa, mutta joka ei ole kestävällä pohjalla, joka tuottaa jätettä. Ja lopuksi, hyvä puhemies, ja herra puhemies, olen pitänyt kiinni kolme minuutin puheenjohtajasta, niin kyllä lopuksi vielä sanoisin, että on erittäin tärkeää asettaa kattaa tämä kaikki, aivan kuten kuin hänen kuninkaallinen korkeutensakin totesi. Tämä pitäisi asettaa uuteen näkökulmaan siihen, jossa tarkastellaan asioita pitemmälle kuin pelkän pelkkien BKT-lukujen pohjalta. Meillä täytyy olla aina globaali näköala. Täytyy miettiä, mitä taloudellisia, yhteiskunnallisia ympäristövaikutuksia on meidän valinnoillamme. Tällä tavalla me onnistumme saavuttamaan todellista taloudellista vaurautta. Vastuullisella tavalla meidän täytyy kantaa tämä vastuu ajatellen tulevia sukupolvia. Tässä hyvä puhemies, muutamia johdantosanoja minulta tähän keskusteluun. I would like to ask for, for short... Kiitoksia. Haluaisin pyytää lyhyttä puheenvuoroa Rova Herzog ja Rova Eek. Yeah. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia tästä konferenssista. Se on tärkeää. Meidän täytyy tehdä kaikkemme kaikin tavoin, jotta saamme vaurautta Euroopan unioniin. Kuitenkin teollisuusvaliokunnan budjettiesittelijänä haluaisin esittää kysymyksen yksi siteeraus, joka opin nuoruudessani äidiltäni, joka mukaan kun on ajatus, se ei ole ratkaisu. Kaikki riippuu siitä, miten se toteutetaan. Ja näiden yhdistäminen on ainoa ratkaisu. Eli jos meillä on innokkuutta kansalaisten tasolla ja jos meillä on näkemystä johtajien tasolla EU:ssa, jos meillä on poliittista sitoumusta 2020 strategiassa ja muissa hankkeissa, niin sitten saattaa käydä niin, että poliittista sitoumusta seuraa rahoituksellinen sitoumus jäsenvaltioista, ja se nyt ei ole mukana tämän eikä ensi vuoden budjetissa. Eli voisitko vähän selventää tätä asiaa? Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin kiittää järjestäjiä tästä erinomaisesta aloitteesta. Minun kysymykseni suuntautuu herra Van Rompoille. Neuvoston päätelmien jälkeen ja kuulimme aiemmin, että on asetettu tavoitteet strategiselle teknologiasuunnitelmalle se mainittiin, ja se on todellakin erittäin hyvä suunnitelma. Siihen kuuluu kaikki tekniikka, jota tarvitsemme, ja mukana olevat yritykset. Niillä on sitten mahdollisuus saada innovaatioita. Se, mitä puuttuu, jota jolla voisi täydentää Herzogin kysymystä. Se on tämä rahoitus. Se mainittiin myös neuvoston päätelmissä, mutta milloin jäsenvaltiot laittavat rahat pöytään, jotka lupasivat? Kiitos. If you could. First of all, jos voisit lyhyesti vastata. I, I have another... Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi, mutta minulla on kahdeksan minuutin kuluttua toinen tapaaminen. Ja itse asiassa kyllä pidän kiinni aikatauluista, joten en voi jäädä tänne kuuntelemaan koko keskustelua, mutta tietysti komissio seuraa kaikkia keskustelujanne ja johtopäätöksiänne. Ja erittäin mielelläni tulen toisenkin kerran parlamenttiin keskustelemaan näistä asioista. Haluaisin nopeasti reagoida näihin kommentteihin, joita esitettiin. Ensinnäkin Walesin prinssi, prinssi antoi erittäin merkittävän ja sisältörikkaan panoksen tälle keskustelulle. Ja on aivan totta, että meidän täytyy pitää kiinni hetkestä. Tämän päivän realiteetti ja tue, tuki agendalle on paljon vaikeampaa saada kuin pari-kolme vuotta sitten. Tämä on oma arvioni. Minkä vuoksi? Sen takia, että rahoituskriisin vuoksi jäsenvaltiot luonnollisestikin rajallisemmin investoivat niin Rova Herzog kuin Rova Hekkin puhuivat tästä asiasta. Me tarvitsemme kuitenkin myös julkista rahoitusta tälle niin kansallisella tasolla kuin eurooppalaisella tasollakin. Tämän vuoksi keskustelu kaipaa tällaista tiedostamista ja hetkeen tarttumista, suuria hetkiä. Ja tämän vuoksi tämänpäiväinen konferenssi on erittäin tärkeä. Ei pelkästään se, että hänen kuninkaallinen korkeutensa Walesin prinssi oli paikalla, vaan sen vuoksi, että täällä on myös erittäin tärkeitä eh, henkilöitä muitakin paikalla, ryhmien puheenjohtaja ja niin edelleen. Minulla oli ilo tavata heidät tänä aamuna. Ja tärkeää on nyt yhä vahvemmin lähettää viesti siitä, että tämä asia ei ole tärkeää pelkästään ilmaston ja ympäristön kannalta, vaikkakin tietysti joissakin tapauksissa tämä on dramaattisen tärkeää näiden takia, vaan myös tämä on osa meidän Euroopalle kasvua agendaamme. Tämä on poliittinen avain tarpeellisen tuen saamiselle, esimerkiksi seuraavia rahoitusnäkymiä silmällä pitäen. Ja sitten puhemies, viimeinen seikka. Tämä on tietysti globaali asia, eikä pelkästään eurooppalainen asia asia. Me olemme kansainvälisessä prosessissa, jossa neuvottelemme suurten kumppaneiden, ennen kaikkea Yhdysvaltojen, mutta myös esimerkiksi Japanin ja Kiinan kanssa. Meidän täytyy älykkällä tavalla johtaa tätä prosessia niin, että saamme kumppanimmekin mukaan tähän. Ei ole kyse siitä, että pelkästään Euroopan unionin täytyy tehdä sitoumuksia. Meidän täytyy vaatia myös muita jakamaan hieman tätä taakkaa. Samalla meidän täytyy omat hommamme hoitaa koti kotona asianmukaisella tavalla. Joten mielestäni tämä tämänpäiväinen konferenssi oli oman panoksensa tähän. Meillä oli myös erittäin menestyksekäs Eurooppa-neuvoston kokous Eh, ja minulla oli mahdollisuus esittää 27 eh, valtion ja hallituksen päämiehelle meidän energiatehokkuussuunnitelmamme. Ja se on erittäin kiireellinen asia, koska me yritämme saavuttaa tämän 20 prosentin päästöleikkaukset vuoteen 2020 mennessä. Ja jos nykyvauhdista eh, pidetään kiinni uusiutuvien energialähteiden osalta, olemme kyllä 20 prosentin osalta oikealla tiellä, mutta emme energiatehokkuuden osalta. Ja meidän täytyy toimia oikein, jotta uskottavuutemme säilyy. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää molempia puheenjohtajia läsnäolosta konferenssissamme. Nyt siirrymme vähähiiliseen talouteen, vaurauteen ja kilpailukykyyn, siis toinen osa keskustelua. Puheenjohtajana on kollegamme Herbert Roer, joka on talouden tutkimuksen energiavaliokunnan puheenjohtaja, joten täytyy tässä vähän uudelleen organisoitua. Kaksi minuuttia siihen. Herbert, if I could ask you to come here. Well, of course, in the middle. Try. I will do my very best. Yeah, of course. Yeah, thank you. Thank you much. Next will be. Are you staying here? Yes. Well, I can stay here, for example, and then you will go. Okay. Sehr geehrte, sehr geehrte Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kollegat. Meillä on vielä 14 minuuttia aikaa tässä ensimmäisessä paneelissa. Ja voimme keskustella tietyistä kysymyksistä vähän syvällisemmin asiantuntijoiden kanssa. Ja meidän täytyy myöskin tässä keskustelussa keskittyä näihin aiheisiin, koska haluan pitää kiinni aikataulusta ja kollegoilla on vielä muita keskusteluja edessään. Perustavanlaatuisia asioita on jo kuultu ja nyt sitten asiantuntijoiden kanssa voidaan syventyä tiettyihin aiheisiin. Ja täällä on ensinnäkin paikalla Lordi Nicholas Stern, taloustieteiden professori ilmastonmuutostutkimusinstituutista Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ja sitten paikalla on myöskin Garrett Ford, Philips Lightningin pääjohtaja. Ja sitten vielä Hans Falun. Hän on täällä Swinin tilalla. Shellin varapääjohtajan sijainen. Hänellä Hänellä oli ikävä kohtaaminen rikollisten kanssa rautatieasemalla, joten hän joutui palaamaan kotiin. Mutta kuitenkin nyt käymme keskustelua ja ensinnäkin Nicholas Stern saa puheenvuoron ja pyytäisin, että hän pitää lyhyen alustuspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia kutsusta näin hyvin tärkeään tapahtumaan. Haluan argumentoida, että tarve pikaiselle toiminnalle ei ole pelkästään vahva, vaan toiminta itsessään on houkuttelevaa. Perustelut ovat hyvin vahvat, mutta minulla se tunne, että emme ole vielä olleet tarpeeksi houkuttelevia esittäessämme ne, ja meidän pitäisi pystyä parempaan argumentoidessamme tämän asian puolesta. Ensinnäkin täytyy ymmärtää, että riskit, joita käsittelemme, ovat valtavat. Ihan olemassa olevia koskevia, kun puhutaan planeetan ihmisen välisestä suhteesta. Jos jatkamme nykymenolla, niin hiilidioksidekvivalentin lisääntyminen 4,35 yksiköstä lisääntyy noin 7,50 vuosisadan loppuun mennessä. Se antaa noin 40-50 prosentin mahdollisuuden, että, että lämpötila nousee liikaa. Noin Homo sapiens on, laji on ollut noin 200 000 vuotta planeetalla sadat miljoonat, miljardi ihmiset voivat lähteä liikkeelle, jos siis historiasta voidaan oppia, niin globaalit konfliktit voisivat lisääntyä. Täytyy ymmärtää, mikä tässä on panoksena. Ihmisinä emme ole nähneet läheskään mitään vastaavaa. Jos lämpötila nousisi viisi astetta, se voisi muuttaa kaiken. Tämä on panoksena. Mitä täytyy tehdä? Ja tässä argumentointi nyt on paljon houkuttelevampi itse asiassa täytyy tunnustaa vaadittujen toimien laajuus, jotta edes olisi 50, 50 mahdollisuus pitää lämpötilan nousu kahdessa asteessa. Siinä tarvitaan 50 000 tonnia leikkauksia, anteeksi 50 miljardia tonnia päästöjä, hiilidioksiekvivalenttipäätöksiä alle 20 20-50 000 mennessä. Jos maailman tuotanto kasvaa niin kuin toivomme, jos, jos tekijä on joku noin kolme, tätä ei voida tehdä kaikkialla, niin siinä missä voidaan toimia, niin täytyy vähentää nollaan. Tämä on todellinen, todellinen vallankumous. Tämä on ihan aritmeettisten laskujen seuraus. Hyvä uutinen on se, että jos katsotaan aiempiin teollisiin vallankumouksiin, tekstiilin, tekstiiliteollisuuden mekanisoitumista ihan äskettäin sitten se, jossa nyt ollaan informaatioteknologinen vallankumous, niin nämä teolliset vallankumoukset 2, 3, 4 vuosikymmentä on siinä ollut innovointi ja niin, että menee pioneereille. Se on sellaista, joka täällä Euroopassa täytyy olla asia, johon keskitytään. Ja se on hyvin voimakas oppitunti siitä, mitä täytyy tehdä. Ja tietysti jos ajatellaan, mitä vähähiilinen kasvu tarkoittaa, jos siinä päästään. Enemmän, se on energiavarmuumpaa, hiljaisempaa, terveellisempää, puhtaampaa. Joten tässä voi olla tavoitteessa paljon houkuttelevampia asioita kuin nämä tuotanto- ja kulutusmallit, joita on aiemmin nähty. Tietysti teollinen vallankumous, siihen liittyy tuotannon siirtoa ja suuria investointeja. Ei se ilmaiseksi tule, mutta se on hyvin lupaava, houkutteleva asia. Mitä sinne sitten päästään? Mikä on toimien luonne? Puhun lyhyesti toimesta ja julkisesta politiikasta. Julkinen politiikka. Siellä vaaditaan sitä, että markkinoiden epäonnistumisia voidaan korjata. Se on markkinoiden myönteistä toimintaa. Se on markkinat toimimaan hyvin. Tietysti täytyy ottaa huomioon kasvihuonekaasueksternaliteetti, koska muuten näitä kannusteita tulee väärin, ei kohdata näitä kuluja. Nämä markkinat täytyy korjata. Tutkimus tuotekehitys luo etuja muille opittujen läksyjen kautta. Ja tässä on kiire ja tarvitaan näitä hyötyjä siitä, että muut omaksuvat sitä, mitä me teemme. Tiedämme, että päämarkkinat eivät toimi kovin hyvin pitkän aikavälin riskien ja investointien allokaatiossa, se täytyy, tämä markkinaepäonnistuminen täytyy korjata. Infrastruktuuri, verkko, externalit, meidän kansallistieteemme jargonetissa nämä verkosto-externalitit ovat hyvin erinomaisen tärkeitä. Ei voida käyttää tätä suurta potentiaalia Etelä-Euroopassa aurinkoenergian osalta, ellei meillä ole oikein hyvää verkkoa vakavasti otettampaa verkkoa kuin tähän mennessä. Tähän täytyy julkisen politiikan puuttua markkinaepäonnistumisia on myös kiinteistömarkkinoilla. Ihmiset, jotka rakentavat, eivät ehkä saa hyötyjä energiatehokkuudesta ja vähemmistä päästöistä, joita he rakentavat sinne mukaan. Informaatio on selkeä markkinoiden epäonnistuminen. Ihmisten täytyy olla paljon paremmin tiedotettuja siitä, mitä he voivat tehdä. Kaikki Tietysti monet toimet voivat tässä auttaa, vähittäismyynti, markkinointi. Nämä ovat markkinamyönteisiä ja julkisia politiikan aloja, joita tarvitaan, jotta voidaan antaa kannusteita yrityksille toimimaan asianmukaisesti ja täytyy paljon voimakkaammin minun mielestäni siirtyä Euroopassa tähän suuntaan. Että politiikasta saadaan ennustettavaa ja selkeää ja voimakasta. Tämän tehdäksemme täytyy vapauttaa investointeja, joita on jo tulevassa esille, mutta voitaisiin olla, ne voisivat olla paljon vahvemmat, jos julkinen politiikka olisi selkeämpää. Ehdottaisin Eurooppaan paljon vahvempaa hintaa hiilelle, niin että ETS vahvennetaan vahvempaa tukea tutkimukselle ja tuotekehitykselle – 80-luvulta on ollut tässä taantumista. Olen jo maininnut verkon tärkeyden, infrastruktuurin tärkeyden ja standardit energiatehokkuudelle ovat tärkeät ja liikenteen päästöillä olisivat hyvin voimakas kannuste investoinneille ja säästöille myöskin, missä täytyy toimia. Olen puhunut politiikkatoimenpiteistä, mutta millä politiikkalahkoilla täytyy tehdä toimia kaikilla on vastaus. Maatalous rakentaminen, teollisuus, kuljetukset, sähköntuotanto. Sähköntuotanto aina viimeisenä, koska ihmiset yleensä laittavat sen ensimmäiseksi. Se täytyy olla kaikkialla. Tämä teollinen vallankumous vaikuttaa kautta, linnan, kautta linjan talouteen. Monia asioita voidaan <clears throat> tehdä parempi eristäminen rakennuksessa, tehokkaampaa teollista toimintaa, julkinen liikenne, sähkön tuotanto niin edelleen. Kaikilla näillä alueilla on mielenkiintoisia asioita, ei pelkästään yhdellä niistä. Tämä on myös teollinen vallankumous siinä mielessä, että otetaan yhteisö mukaan. Ei voida kierrättää ja käyttää uudelleen muuten kuin yhteisössä yhteiskunnassa. Jos lämmön ja voimantuotanto voidaan tehdä vain siellä, julkinen liikunta tehdään myöskin yhteisössä. Yhteisöön perustuva tarina tämä, niin mitä enemmän yhteisö on mukana, sitä vahvempaa on julkinen paine ja arvostus toiminnalle uskon, että luovuutta on olemassa yrityksillä tulee koko ajan ideoita. Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut hyvin luovaa aikaa. Investoinnit alkavat virrata, mutta vahvempaa julkista politiikkaa tarvitaan, jotta voidaan saada näistä investoinneista sellaiset, että saadaan ne sellaiseen mittakaavaan, jotta saadaan tämä muutos aikaan, jota kuvailin. Täytyy argumentoida sen puolesta, että vähähiilinen kasvu on kasvutarina sellaiset investoinnit, joihin liittyy paljon hiilen käyttöä, ovat riskialttiita. Jotkut tekevät parhaamme, että tai julkisella politiikalla voidaan tehdä niistä vähemmän riskialttiita. Politiikan luojien täytyy kertoa tätä tarinaa, että yliopistoihmiset, kuten minä itse, heidän täytyy kertoa sitä parlamentin jäsenille, tai parlamentin jäsenille täytyy sitä kertoa tiede, eh, lehtimiesten, tässä on tärkeä tiedottamista kyseessä ja uskon, että tällä voidaan muuttaa politiikkaa. Sitten muutama sana vielä kansainvälisestä yhteistyöstä. Koska vaaditun toiminnan mittakaava on niin suuri, niin täytyy nähdä sitoutumista toimintaa kaikkialla. Rikkailla meillä on erityisvastuu historiasta, nykyistä päästötasoista johtuen, tekniikan käyttömahdollisuudestaan johtuen. He voivat antaa myös erittäin hyvän esimerkin. Rikkaiden maiden täytyy näyttää esimerkin kautta, että tämä on tie ulos lamasta. On paljon likviditeettiä nykyisissä kansantalouksissa. Niihin tullut kahden kolmen vuoden aikana. Likviditeettiä on siis tullut paljon. Meillä on käyttämättömiä resursseja. Nyt on hetki luoda perustaa pitkän aikavälin vakavalle kasvulle. Ei näitä kuplia tarvita, joita on nähty, kun dotcom notkahduksesta päästiin ulos. Nyt on aika luoda perusta tulevalle vahvalle kasvulle. On tuonne virhe nähdä lamana, epäröidä. Itse asia on ihan päinvastoin, se on syy vahvalle toiminnalle. Sen vuoksi epäröinti, jota nyt todellakin nähdään Euroopassa, että peräännytään otetaan taka-askeleita, mitä nähdään Yhdysvalloissa. Se on niin huolestuttavaa juuri sen vuoksi, mutta asiassa on myös hyvä puoli. Kun ollaan epäröity, kun muut ovat ottaneet taka-askeleita, niin suurimmassa osassa maailmaa, Kiina, Intia, Brasilia, Indonesia, siellä on nähty viimeisen kahden kolmen vuoden aikana askeleita eteenpäin. Useimmat teistä eivät varmaankaan lue aamuisin viisivuotissuunnitelmia Kiinasta. Minä rohkaisen niin lukemaan lokakuussa julkaistun suunnitelman. Se julkaistaan yksityiskohtaisena tämän vuoden syksyllä. Minä ja muut Business Leaders Groupista osallistumme Kiinan keskustelufoorumiin maaliskuussa, jossa näistä asioista keskustellaan. Seitsemän avainteollisuuden alaa, jotka kasvavat 3-15 prosenttiin kun yleinen talouskasvu on 7-8 vuotta seuraavan 10 vuoden aikana puhdas teknologia, energiatehokkuus. Korkean nopeuden junat, luotijunat, biopolttoaineet, levä, esimerkiksi informaatioteknologia, ne menevät kovin voimakkaasti eteenpäin niiden eh, teollisuusalojen eh, osalta, jotka vievät tätä vallankumousta eteenpäin, ei pelkästään Kiinaan liittyy suuria riskejä ilmaston osalta, mutta myöskin mahdollisuuksia. itä aasia alkaa olla johtavassa asemassa. Eurooppa menettää ala mahdollisesti, kuten Barroso niin oikein alleviivasi. E, jos Eurooppa ja Kiina ottavat johdon tässä asiassa, silloin voimme muuttaa kansainvälistä politiikkaa, joka kehittävässä osassa maailmaa menee jo eteenpäin ja erityisesti hyvään suuntaan. Tämä on valtava mahdollisuus Euroopalle ja uskon, että nyt on aika ei olla pelkääviä, vaan tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin, katsoa, käsitellä uusia teollisuuden aloja, jotka johtavat, ovat johtavassa asemassa tässä asiassa. Se, mitä on jo tehty, täytyy tehdä ja tuplata pyrkimykset. Ei ole aika epäröidä, vaan nyt harjoittaa hyvin käytännönläheistä ja vahvaa politiikkaa. darf mich Lord Stern herzlich bedanken. Kiitoksia tästä hyvästä alustuksesta. Ja viittasitte myöskin siihen, että teknologia ja teknologia ja kannustimet ovat tärkeitä. Ja nyt sitten saman tien annankin seuraavan puheenvuoron Garrett Fordille, ja hän saa sitten alustuksensa. Olkaa hyvä. Honorable members and again... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Voisin Princeä, jotta pystymme nyt käymään tätä keskustelua. Haluaisin vähän kertoa siitä, mikä on kuluttajien ja kuluttajien käytöksen rooli, kun keskustellaan vähähiilisen vaurauden toimista. Kolme asiaa. Ensinnäkin, mikä on merkittävä este sille, että asiassa voidaan edetä, ja kerron vähän siitä, millaisia mahdollisuuksia on kysymyksessä. Ja sitten kolmanneksi, miten voimme edistää näitä asioita huomattavasti. Ensinnäkin meistä energiatehokkuus sinänsä on noin 50 prosenttia tästä ongelmasta tai 50 prosenttia mahdollisuuksista, kun puhutaan vähähiilisestä vauraudesta. Jos katsotaan kriittisiä ongelmia, joita on, se liittyy vähäisen alkupääoman ongelmaan. Ja Philips on ollut tällä alalla jo vuosikausia yksi ongelmista, ja varmaan teilläkin kuluttajilla on ollut se, että alkuhinta on liian korkea. Mutta tämä ei ole pelkästään kuluttajakäyttäytymistä, vaan tämä liittyy myöskin julkisiin hankintoihin, ja tämä tarkoittaa, että on huono käyttäytymismalli, kun katsotaan vain alkuhinta eikä kokonaiskustannuksia. Ja tässä saattavat tulevien sukupolvien sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset olla aivan ylitsepääsemättömiä. Ja nyt täytyy katsoa asiaa, johon EU pitää puuttua, eli tähän kor- alhaiseen alkukustannukseen. Sitten toinen asia, kuinka laaja tämä mahdollisuus on. Ja monet ovat puhuneet siitä, kuinka suuresta ongelmasta on kyse, kuinka siitä voidaan tehdä mahdollisuus, mutta ajatellaan vaikka valaistuksen osalta energiatehokkuutta. 14 prosenttia energiasta Euroopassa menee valaistukseen ja tämä voitaisiin supistaa 40 prosentilla. No se kuulostaa hyvältä lukemalta, mutta kun ajatellaan varoja, se on 28 miljardia pois Euroopan energialaskusta, eli tämä vasta 98 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Ja tällä tavalla ei tarvittaisi 141 uutta voimalaa yksi uusi voimala maksaisi meille 300 miljardia. Ja tällainen pääoman voitaisiin käyttää innovaation edistämiseen. Eli tämä nyt on osoitus siitä, että energiatehokkuutta pitää edistää. Ja Ecofis-tutkimus äskettäin osoitti, että jos energiatehokkuus paranisi prosentilla vuodessa, silloin vuonna 2050 tarvittaisiin 140 prosenttia enemmän vähähiilistä energiaa. Eli 140 prosenttia pitäisi olla puhdasta. Ja jos tämä lukema olisi 3 prosenttia vuodessa, sitten tarvittaisiin vain 40 prosenttia puhtaita energiainfrastruktuureja, ja se on jo paljon realistisempi tavoite. Ja tietysti monet aikaisemmin puhuivat siitä, että tämä ei tapahdu ilman toimintaa, jos ei ole kunnianhimoisia tavoitteita, johon liittyy politiikkaa ja toimia, ja totta kai me tuemme tätä. Mutta sitten kolmas asia on se, johon kiinnitän vähiten huomiota, ja Prinssikin tästä puhui. Eli Philipsilläkin me uskomme, emme innovaatisen usko, vaan siihen, miten kuluttajat käyttäytyvät. Ja kuluttajien voimaa on aliarvioitu. Jos käytämme ihmisten voimaa tai kansalaisten voimaa, voimme nähdä, että monet instituutiot – ja käyttäytymismallit voivat kokea vallankumouksen. Jos katsotaan vaikka nuoria, uskon, että nuoret ja uudet kuluttajat näkevät, miten he voivat vallanku- tehdä vallankumouksen esimerkiksi sosiaalisessa verkostoitumisessa. Eli kansan käsitys ja se, miten kansalaiset ymmärtävät tämän, se ei ole ongelma. Kyseessä ei ole kompromissi, vaan tämä on kuulia, mutta meidän ei myöskään pidä vähentää heidän nautintoaan ja, tai muuttaa heidän elä, elintapojaan. Philipsillä olemme katsoneet, että jos löydämme oikeat tavat, niin kommunikointi onnistuu. Esimerkiksi mikä ennen oli dynaamista valaistusta, me voimme esimerkiksi koulussa tehostaa energiatehokkuutta 40 prosenttia, mutta kun vaihdettiin valon intensiteettiä, valoja ja värejä, ja tästä tehtiin Hampurin koulussa yksi tutkimus ja myöskin alkomaissa. Eli kun muutettiin valoja, se paransi lukunopeutta 30 prosenttia, se paransi lukukykyä 40 prosenttia ja se vähensi levottomuutta 70 prosenttia. No, ketkä vanhemmat eivät uskoisi että koulun tarkoituksena on edistää lastemme kilpailukykyä, mutta jos samalla voidaan vähentää energiakulutusta, niin sehän on loistava. Ja tämä oli paljon parempi syy, koska ei tarvinnut tehdä mitään kompromisseja. Mutta sitten kielenkäyttö. Jos puhutaan dynaamisesta valaistuksesta, se kuulostaa jonkinlaiselta typerältä mainostekstiltä. Jos puhutaan energiatehokasta koulusta, on tylsää. Matala hiilinen koulu kuulostaa oudolta, vihreä koulu kuulostaa ehkä jonkinlaiselta poliittiselta valinnalta me kutsumme näitä kirkkaiksi kouluiksi. Ja kun tämä sitten juurtui, niin vanhemmat ja media ja koululaiset loivat pontta. Eli meidän täytyy käyttää kieltä, joka inspiroi ihmisiä muutoksiin, johon ei liity kompromisseja, mutta sitä pitää käyttää sanoilla, jotka iskevät kansalaisten mieliin. Ja liian paljon keskustelussa on keskitetty taloudellisiin, ympäristö- ja poliittisiin seikkoihin. No ne ovat tietenkin tärkeitä asioita, mutta mikäli kansalaiset eivät muuta käyttäytymistään, niin emme voi puhua vallankumouksesta. Ja parlamentin ja muiden pitäisi edistää tällaista vuoropuhelua, jotta voimme käynnistää tämän vuor- vallankumouksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Hans van den Loo saa seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja. Me olemme nyt aivan tähdellisessä muutoshetkessä CO2-päästöjen osalta Euroopassa. Toiveista ja odotuksista täytyy tulla konkreettisia tavoitteita ja toimia se, että toteutetaan se visio, jota EU-johtajat hakevat, tarkoittaa sitä, että poliittisia valintoja täytyy tehdä nyt ja tukena täytyy olla käytännönläheisiä rahoitustoimia. Varsin lyhyenä aikakautena eh, nolla eh, päästöfoorumi on luonut hyviä kumppanuuksia, mutta matkamme on vasta alkanut. Professori Stern sanoo, että EUn ja Yhdysvaltojen välillä on eroja yhtäältä ja toisaalta EU ja Kiinan välillä. On, on toisenlaisia eroja. Kenties tässä on tiettyä korrelaatiota sen osalta, miten talouskriisi on vaikuttanut Yhdysvaltoihin ja EU. Se on vaikuttanut enemmän kuin Kiinaan. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on erittäin tärkeää, että te asetatte etusijalle äh, vastennetta rahoille lähestymistavan, koska EU-jäsenvaltioilla on valtaisia talouspaineita ja äh, rahalle arvoa äh, lähestymistapa päästöjen vähentämisessä antaa todellisia mahdollisuuksia. Meidän täytyy keskittyä siihen, että tehdään se, mikä on mahdollista tehdä. Tänään korostaisin kahta tähdellistä asiaa, joita täytyy priorisoida. Ensinnäkin Euroopan ilmastosäätiö 2050 tiekartta osoittaa, että voimalasektorin hiilipohjaisuuden purku on kaiken ytimessä, kun halutaan vähähiilistä vaurautta. Suurimmalle osalle maista kaasu kaasun lisääminen voimalla tuotannossa on nopein ja halvin tapa vähentää päästöjä tulevaisuudessa. Ja kaasulaitosten luominen on nopeampaa ja halvempaa kuin minkä muun kilpailevan voima, voimalla tavan. Tämän lisäksi tässä tuodaan vielä suur, suurempiakin hyötyjä kuin CO2-päästötavoitteiden tavoitteiden saavuttaminen. Viimeaikaisessa McKenzie-tutkimuksessa, jonka monet teistä tuntevat, se osoittaa, että kun keskitetään maakaasuun, sillä tavalla voidaan luoda valtaisesti työpaikkoja ja taloudellista vaurautta ja tavoittaa myös 2050 tavoitteet. Joten enemmän, jos tuetaan maakaasuenergiatuotantoa, voidaan saavuttaa eri tavoitteet ja voidaan myös vahvistaa julkista tukea tälle vaadittavalle muutokselle. Toinen alue on kiireinen tarve edistää hiilen talteenotto- ja varastointihankkeita. Me olemme erittäin iloisia siitä, että meillä on NER 300 hanke, joka on edistynyt, mutta minkä vuoksi on mennyt kolme vuotta ennen kuin rahoitus on vapautettu ja investointu? Teollisuus on valmis kehittämään CCS, mutta siihen ei ole saa se saattaa tuottaa jopa viidenneksen päästövähennyksistä 2050 mennessä, mutta tämä on mahdollista vain, jos nopeasti voidaan nämä ö, demohankkeet saada liikkeelle. Jos me halutaan haluamme toimia hyvin, niin täytyy riittävästi antaa energiajärjestelmälle nyt kannustimia niin, että 2030 mennessä on päästy jo välipäämäärin. Yksi esimerkki tässä yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmastonmuutoskomitea esittää suuntaantavia 2030 tavoitteita päästöjen leikkaamiseksi 60 prosentilla vuoden 90 tasoihin verrattuna. Tämä merkitsisi sitä, että lähestulkoon nolla päästösektori pitäisi olla voimalla sektorilla. Tämähän on valtaisa muutos tämänhetkiseen yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen verrattuna, jotta tämä 2030 tavoite voitaisiin saavuttaa nykyisessä toiminnassa pitäisi valtaisen paljon nopeammin toimia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ajatellaan tätä myös sisäpoliittisena kysymyksenä, mutta maassamme voimalasektori kuuluu osana EUn päästökauppajärjestelmään. Ja hyvät naiset ja herrat, tässä nyt täytyy tehdä töitä Euroopan unionille. Tällä on valtaisia poliittisia vaikutuksia. Ei ole niinkään pitkä aika siitä, kun komissio saattoi loppuun vaiheen kolme tärkeimmät suunnittelutoimet ETS-järjestelmässä. Mutta jos vielä odotetaan neljä tai viisi vuotta tämän prosessin toistamiseksi neljänneksi vaiheeksi 2025 ja siitä eteenpäin, niin ei tämä ole enää vaihtoehto. Jos nyt halutaan tehdä näitä vaadittavia suuria investointeja, tarvitsemme enemmän varmuutta puiteehdoista. Tämä on nyt se vuosi, jolloin pitäisi ajatella tämä vaihe neljä asiaa. Ja 2012 tätä täytyy käsitellä Euroopan parlamentissa. Teollisuus tarvitsee selkeä, selkeitä suuntaviivoja meidän täytyy vahvasti tukea, hyvä puheenjohtaja, sitä, että varmistetaan se, että tehokkaimmat, nopeimmat, halvimmat teknologiat toimivat ja meidän täytyy pitää pystyä pitämään kiinni myös uskottavuudesta näillä välineillä, kuten ETS-llä, jotta saavutetaan ö, päästötavoitteet. Hyvä puheenjohtaja, aika rientää, me voimme edetä vain yhdessä toimimalla. Minä odotan hyvin tuottoisaa vuotta niin, että saadaan selvä polku tästä eteenpäin ja konkreettisia toimia niin, että voidaan vähähiilistä taloudellista vaurautta luoda Euroopalle. Bedanke mich herzlich als äh, Einstieg in das... Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin, että käyttää puheenvuoron matkailuvalikunnan puheen, varapuheenjohtaja. Eli hän voi pitää pienen alustuksen ja sen jälkeen voitte sitten esittää lyhyitä kysymyksiä tai huomioita. Tika, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Transportul este... Kiitoksia, puheenjohtaja. Liikenne on Euroopan talouden ydin, selkä ydin. Toimiiko tulkkaus? Ja samaan aikaan liikente ja kuljetusten täytyy olla kestäviä. Siinä täytyy antaa panos myös päästöjen vähentämiseen niin, että EU voi vähentää päästöjään 20 prosentilla 2020 vuoteen mennessä. Tällä hetkellä odotamme valkoista kirjaa liikennepolitiikan tulevaisuudesta Euroopassa. Koordinaattoreiden tasolla tätä odottaessamme meillä on ollut alustuvia keskusteluja komission jäsen Sim Kallasin kanssa, jotta voitaisiin katsoa, että mitkä saattaisivat olla päätavoitteet siinä, että saadaan muutettua liikennettä Euroopassa. kaupunkien ruuhkat, li- liikenteenharjoittajien vähentynyt kilpailukyky, riippuvuus öljystä ja öljyn nousevista hinnoista olivat asioita, joita yksilöitiin. Me pyrimme vähempään hiilen käyttöön liikenteessä, jotta voidaan päästöjä vähentää. Se on selkeä tavoite. Ja pyrimme myös vähentämään ruuhkautumista liikenteessä – ja vähentää ruuhkien vaikutusta ympäristöön ja talouteen. Proses, prosentti Euroopan PKTstä kuluu ruuhkien torjuntaan. On myös suuri ongelma, joka liittyy siihen, että investoinnit vähenevät liikenneinfrastruktuuriin ja infrastruktuuri kehittyy epätasapainoisella tavalla Euroopassa – ten projektien toimeenpanossa ei ole tarpeeksi edistystä ja puuttuu yhteyksiä tärkeimpien liikenneohjelmien ja hankkeiden välillä Euroopassa. Sitten Single European Skyssa ei ole tarpeeksi edistystä, eikä myöskään siinä, että saataisiin yhtenäinen ilmavalvontajärjestelmä Eurooppaan. On myös hyvin tärkeää parantaa ja paremmin hyväksi käyttää olemassa olevaa potentiaalia. sisävesiliikenteen navigoinnissa. Mitä voitaisiin tehdä tehokkaamman liikennejärjestelmän hyväksi? Pitäisi olla yhtenäiset liikennemarkkinat Euroopassa niin, että olisi modaalisuutta ja eri liikennemuodot huomioon ottavia liikennekeskuksia ja julkisiin hankintojen liittyviä politiikkaa täytyy muuttaa, jotta voitaisiin saada vihreämpiä ajoneuvoja julkiseen liikenteeseen. Pitäisi olla sellaista verotuspolitiikkaa, joka rohkaisee vähempi, vähempiin päästöihin liikenteessä. Tutkimusta ja tuotekehitystä pitäisi rohkaista, niin että saadaan lykkäitä liikennejärjestelmiä. Kaikki modaliteetit huomioon ottaen pitäisi suunnitella multimodaalisia järjestelmiä, jossa olisi sähköinen lippujärjestelmä ja tukea uut, uudenlaista käyttäytymistä matkustajien keskuudessa. Pitäisi katsoa myös, miten päästään käyttämään satamainfrastruktuuria hyväksi. Liikennevaliokunta tekee omaloinen mietinnön tulevan liikennepolitiikan valkoisesta kirjasta, kun se dokumentti saadaan. Ja tällä hetkellä haluaisin nyt viitata puheenjohtaja uuteen strategiseen aloitteeseen Euroopan unionissa, Euroopasta, joka käyttää resursseja hyväkseen tehokkaasti, koska vain näidään voidaan vähentää päästöjä 89 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä aloite liittyy myös liikenteeseen, koska tässä puhutaan resurssien käytön vaikutuksesta liikenteeseen ja ympäristöön. Odotamme innokkaasti valkoista kirjaa, Euroopan liikennepolitiikan tulevaisuudesta ja odotamme strategista suunnitelmaa teknologian osalta Euroopan unionissa, koska liikenne tarvitsee innovaatioita, jotta voitaisiin vähentää saastumista tällä alalla. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Ikävä kyllä minun täytyy nyt pitää huolta siitä, että tässä ajassa nyt pidämme puheesta kiinni ja pyytäisin nyt, että ne, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, puhutte vain minuutin verran, koska olisi hyvä, että nämä kolme vierasta pystyvät vielä vastaamaan kysymyksiin. Ensinnäkin Hassi saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen Lordi Sternille. Te olette hyvin kunnioitettu taloustieteilijä. Haluaisin pyytää teiltä neuvoa meille Euroopan parlamentissa, kun keskustelemme ja pohdimme Euroopan unionin päästötavoitteiden tiukentamista 20-30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Mitkä ovat niitä avainkysymyksiä, joita toivoisit meidän ymmärtävän, kun keskustelemme Euroopan päätöksentekijöiden kesken tästä aiheesta? Bedanke mich sehr herzlich, Kiitoksia sitten Tuomas. One question to Mr. Yksi kysymys Sternille ja Swinille. Ensi viikolla Strasbourgissa parlamentin jäsenet ovat pyytäneet, että vastustaisimme komission benchmarking järjestelmää. Terästeollisuus on tässä johtoasemassa. Tähän liittyy myöskin hiiliteollisuus ja lannoiteteollisuus. Ja mikä on teidän kantanne tähän benchmarking-päätökseen? Miten te näette sen? Ja sitten Fordille yksi kysymys. Meillä on kielletty tehottomat sähkölamput. Ja onko tämä kiihdyttänyt innovaatiota ja miten markkinat sitten kehittyivät sen jälkeen, kun tämä kielto astui voimaan? bedanke mich, Herr Kollege Enschu. Kiitoksia sitten Enschu. Thank you, Mr. President. I have a... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyt kysymys. Herra Hans van der Lolle, taitisi olla oikein tämä nimi, Shell Internationalista. Ymmärrän, että Shell-yhtiöllä on 60 prosentin osuus Atabaska öljyprojektista, joka nyt sitten laajenee 70 000 barrelista päivässä 150 000 barreliin päivässä. Mitä toimenpiteitä tehdään hiilen talteenottoon tai Shell tekee, jotta voidaan vähentää tämän öljyhankkeen päästöjä? Mich bedanken, hab keine weiteren Worte. Kiitoksia muita puheenvuoroja ei ole pyydetty. Eli annan puheenvuoron sitten paneelin jäsenille. Ensinnäkin Stern saa vastauspuheenvuoron, olkaa hyvä. First, uh... Kiitoksia. Ensinnäkin se, että mentäisi 20 prosentista 30 on oikein ö, vahva juttu. Teidän pitäisi epäilijöiden huomio kiinnittää kolmeen seikkaan. Ensinnäkin – aika mennä eteenpäin vahvasti tulevaisuuden kasvun osalta on silloin, kun on vähemmän paineita resursseihin ja kun on käteisvaroja. Aika silloin nyt. Toiseksikin historiallinen, historiallisten vallankumousten tarina on se, että pioneerien tehtävänä on toimia. EUn täytyy siis panna vahvaa politiikkaa täytäntöön. Ja kolmanneksikin Tämä olisi hyvin vahva kansainvälinen viesti. Rikkaat maat ovat hieman tässä epäröineet, kun muut etenevät asioissa. Tässä ylhäältä alas ja alhaalta ylös menetelmä tukevat toisiansa. Ne, jotka näkevät joidenkin maiden lähtevän liikkeelle, luottam- suuremmalla luottamuksella lähtevät mukaan kansainvälisiin sopimuksiin. Ja kansainväliset sopimukset vahvistavat niitä, jotka ovat jo ryhtyneet toimiin maatasolla. Joten kaikista näistä syistä lama ja investointivirtojen virtaaminen pioneerille sekä kansainvälinen merkki, se, ne kaikki perustelevat hyvin vahvasti sitä, että mentäisiin kohti 30 prosentin päästöjä. Toiseksikin näistä benchmarkeista minun mielestäni Euroopan unionin pitäisi pitää kiinni kunnianhimoista tavoitteistaan. Historia todistaa meille sen, että aina kun tarkastellaan esimerkiksi eri muuntajien hintoja tai lyijyttömä, lyijyllisestä lyijyttömään polttoaineeseen siirtymistä, niin tässä liikehdinnässä on aina ennakoimattomia kustannuksia mukana, jos tarkastellaan siis menneisyyttä. Jos on selvillä siitä, minne vaatii teollisuuden kulkevan, jos syyt ja perustelut ovat houkuttelevia ja selviä, avoimia, niin tämä tarkoittaa sitä, että luottamus laajamittaiseen talouteen ja tuotantoon – siinä vaikuttaa vähemmän nämä kustannukset, kustannuskysymykset kuin mitä teollisuus aikaisemmin ajatteli. Usein on myös niin, että jos saadaan aikaiseksi tällaista johtajuutta, mitä haemme vahvojen liikkeiden kautta, joita Euroopassa ja muuallakin maailmassa on nähty, niin silloin nämä, tämän liikehdinnän vaarat ovat paljon vähäisempiä, koska kun ihmiset näkevät, että politiikka muuttuu jossain, niin he eivät voi ajatella, että jossain muualla olisi jonkinlainen vapaa satama ja voitaisiin olla leikkaamatta päästöjä. Se on liian, siinä on liian korkeat kustannukset. Tämä on myös tarinaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja nämä ovat kaikki niitä perusteluja, joissa, joiden pohjalta pitäisi käyttää näitä benchmarkeja ja tehdä hyviä päätöksiä mennä vauhdilla eteenpäin. Danke sehr, Herr Forde, als nächster, bitte. Sitten Ford, olkaa hyvä. Um, thank you very much indeed. Kiitoksia. Ensin Claudin kysymys, joka liittyy tähän benchmarkingiin. Mä tiedän tästä keskustelusta ja me katsomme, että jos sovelletaan benchmarkingia aloille, jotka kuuluvat jo päästökauppajärjestelmään, niin sitten on, kyse on kaksinkertaisesta sääntelystä. Ne alat, jotka eivät ole mukana päästökauppajärjestelmässä, ovat sitä mieltä, että benchmarking olisi järkevää, mutta jos on kumpikin, se on todellakin kaksinkertaista sääntelyä, ja me haluamme, että päästöjärjestelmä on tehokas. Ja hienoa siinä on se, että siinä voidaan tehdä järjestelmä niistä, mikä on halvinta hiilidioksidia, ja se poistetaan niiden torminen kostaa joko enemmän tai vähemmän. Eli kun ajatellaan rahallisesti, on tärkeää, että poistetaan halvimmat ensin ja hyvin järjestetty päästökauppajärjestelmä. Siis meillähän pitää olla selkeyttä siitä, miten vaiheessa neillä toimitaan, ja sen avulla voimme toteuttaa tämän tavoitteen. Sitten tämä Atabaskon projekti. En nyt tiedä tästä 60 prosentista, no se on sen luokkaa kyllä. Ja sitä hanketta on tosiaan laajennettu ja viimeisen 25 vuoden aikana olemme jo vähentäneet päästöjä 40 prosentilla. Siis viime, viimeisen 25 vuoden aikana. Ja tällä hetkellä jalostuksessa käytetään 5, 15 prosenttia vähemmän kuin Yhdysvalloissa. No, meillä on vielä parantamisen varaa. Ja sitten CCSstä, niin me olemme saaneet maistaa myöskin omaa lääkettämme. Ja meillä on nyt hanke käynnissä 750 miljoonaa Kanadian dollaria niin sanotussa Quest-hankkeessa. Ja nämä hiilijalanjäljet ovat itse asiassa keskiarvon alapuolella Yhdysvaltoihin verrattuna. Sanotaan, että jos käytettäisiin CCS-järjestelmä tässä, niin se olisi taas alempi ja se pitää paikkansa, mutta täytyy muistaa, että pelkästään Albertassa on resurssi, joka on ja jälkeen vain Saudi-Arabialle. Ja nyt on puhuttu hyvin paljon toimitusvarmuudesta. Ja eikä ole hyvä, että meillä on resurssi, jota OPEC ei hallinnoin. Eli meidän täytyy ottaa huomioon innovaatiot, ja tästä resurssista pitää tehdä kestävä ja muistaa myöskin toimitusvarmuus. Eli mielestäni parlamentin pitää tehdä ero Kanadian öljyn ja sitten muiden maiden öljyvarantojen välille. Tässä on kyllä ero. Maybe just to refresh the question, was the ban... Kiitoksia Claude. Miten voidaan saada innovaatioita äh, kiihdytettyä? Haluaisin näistä asian kuitenkin asiayhteyden. 2008 oli hyvin pieni LED perustuva myynti Philipsille. Joten LED-liiketoiminta on tuplautunut. Mutta ei kaupallinen menestys ole se tärkein asia, vaan että saimme rohkeutta investoida. Siinä se pointti on, koska ei voida mennä taaksepäin. Eli osuus, joka laitetaan tutkimuksen ja tuotekehityksen LEDn osalta, on hyvin suuri. Ja tänään varmaan kuultiin suunnitteluvarmuudesta, ei ole se, että saavatko innovoijat palkinnon, saa olemme hyvin tyytyväisiä se, mitä komissio ja parlamentti on tehnyt, sen kiihdyttäminen auttaa. Palaamme kuluttajapointtiin. Numerot, joita siteerasin, koskevat ammattimaista käyttöä. Mikä on sen arvo, että kun on 20 vuotta kestävä hehkulamppu, kun kielto tuli, niin kuluttajat siirtyivät sellaisen lampun, josta ei tullut energiasääntöjä. Eikä, eikä nyt led Seuraavaksi tuli energiatehokas halogeeni. Ja nyt sitten LED alkaa tulla hinnan vuoksi, mutta myöskin, ja tämä on tärkeää, Euroopan kilpailukyvyn kannalta markkinat sitten, sinne tuli paljon huonotasoista LEDtä. Siihen alkoi, alettiin liittää negatiivinen mieleyhtymä. Täytyy saada aikaan loistava tuote ja hyvä hinta, jotta saadaan tämä otollinen hetki käyntiin. 90 ammattikäyttäjästä, mutta 60 kuluttajille. Mutta tärkeintä, että, on, että on, tähän ovat lähdetty ja myöhemmin tulee enemmän näitä tuotteita käyttöön, joten tämä on ollut erittäin hyvä liike. Kiitoksia. Ongelma on se, että vaarana on sen, että jäädään hyvin yleiselle tasolle. Ja se on pakollista, koska aikaan vähän. Mutta ratkaisu on yksityiskohdissa. Ja työtä meillä vielä on edessämme seuraavina kuukausina. Ja kiitoksia kollegoillemme ja Michael Harbour toimii sitten puheenjohtajana seuraavan paneelin osalta. Kiitos. ladies and gentlemen, my... Hyvät naiset ja herrat, panelistini vielä innokkaasti tuossa odottelevat puheenvuoron pitoaikaansa. He tulevat tänne puheenjohtajakorokkeelle. Ja aloitamme nyt tämän viimeisen osion keskusteluamme. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Minä olen Malcolm Harbour, Euroopan parlamentin sisämarkkinoiden ja kuluttajasuoja-valiokunnan puheenjohtaja. Tämä päivä on ollut ohjelmaltaan hyvin innostava ja jatkamme tähdellistä keskustelua tästä kokonaisaiheesta teollisuuden hiilen käytön vähentämisestä ja kilpailukyvystä ja siitä, mitä, siinä kontekstissa, mitä hänen kuninkaallinen korkeutensa aikaisemmin sanoi, kun otetaan huomioon eurooppalaiset sisämarkkinat ja myös globaalit markkinat, niin tässä kontekstissa meidän täytyy uudelleen tasapainottaa lähestymistapaamme. Tämä on oikein hyvä tapa esittää tämä asia ja koko tämä hiilen, hiilen käyttöön perustuvan teollisuuden purkaminen on aivan ehdottoman tähdellinen kysymys. Meillä on täällä taas oikein hyviä panelisteja jakamassa ajatuksia. Toivottavasti meille jää vielä aikaa ja hieman olemme jäljessä ajan aikataulusta, mutta toivottavasti jäsenillekin jää vielä aikaa puheenvuorojen pitoon. Esittelisin tässä nyt puhujat. Tohtori Otmar Edenhofer on ensimmäinen puhuja. Hän on yhteispuheenjohtaja eh, kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin työryhmässä kolme hän on myös Potsdamin instituutin ilmaston vaikutustutkimuksen päätaloustieteilijä. Hänet tunnetaan oikein hyvin täällä työstönsä. Ja minulle on kuiskattu, että tämä on Angela Merkelin lempiaivoriihi. En tiedä, onko se totta vai ei. Sitten meillä on puhujana täällä Philip Delbech. Hän on Euroopan, Välimeren ja Afrikan Carrier-yrityksen puheenjohtaja. Se tunnetaan lämmitys- ja jäähdytystuotteista ja näillä tuotteillahan on valtaisa vaikutus ilmastonmuutokseen. Hän puhuu meille oman alansa muutoksista ja sen kilpailu, tarjoamista kilpailueduista. Sitten kuulemme Jules Kortenhorstia. Hän on vihreän energiayrityksen Topel Energian puheenjohtaja ja hän on myös Euroopan ilmastonmuutossäätiön johtaja. Se on filantropinen järjestö. Se ei ole ideologisesti eikä poliittisesti sitoutunut, mutta säätiö panee täytäntöön hyvin suunniteltua ilmasto- ja energiapolitiikkaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Viimeisimpänä, vaan ei missään tapauksessa vähäisempänä, on erityisilo toivottaa tervetulleeksi tänne Ulle Beijer Sörensen. Hän on ilmastonmuutosinstitutionaalisen investointiryhmän puheenjohtaja. Ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että IIGCCllä on valtaisa merkitys ilmastonmuutokselle – Tämä järjestö tekee vahvaa yhteistyötä eurooppalaisten investoijien kanssa. Mukana on yli 65 jäsentä niiden joukossa tärkeimpiä eläkerahastoja ja puhutaan yli kolmen triljoonan rahavirroista. Ja toivottavasti ne nyt me saamme aikaiseksi hyvää keskustelua. Toivotan lähe, tervetulleeksi läheisen ystäväni ja kollegan äh, Chichesterin. Hän on Euroopan parlamentissa ECR-ryhmän jäsen ja teollisuudessa, teollisuusvaliokunnassa myös jäsenenä. Tartun siihen, mitä Walesin prinssi aikaisemmin totesi, on kuulia äh, käyttää vähemmän tavaraa. No, on ihan kuulija myöskin valiokunnassa pitää kiinni puheajasta. Meillä on tätä aivan loistavaa älyteknologiaa, eli kello käytössämme. Me kuulemme kymmenen minuuttia herra Edenhoferia ja viisi minuuttia muita panelisteja. Herra Edenhofer, anna teille puheenvuoron. Kello on käynnissä. Jäsenet, kiitoksia, että kutsuitte minut tänne, kuten puheenjohtaja jo viittasi, niin tämä institutionaalinen yhteys on se, että on IPCC puheenjohtaja. Ja tässä täytyy olla hyvin tasapuolinen tässä virassani. Useamman aikaa olen IPCC Norja, mutta nyt seuraavan 10 minuutin aikana olen vapaamies ja e, minun näkemykseni eivät ole siis IPCC-näkemyksiä, vaan nämä perspektiivit ovat minun ja Potsdam-instituutin Ensimmäinen toteamukseni on hyvin yksinkertainen. Että se, mitä Lordi Stern sanoi, että jos jatketaan vanhan malliin, se ei ole mikään vaihtoehto. Ja useimmat tiedemiehet uskovat, että jotta voitaisiin välttää varallista ilmastonmuutosta, niin tämä kahden asteen tavoite olisi silloin voimassa. Ilmaston vakauttaminen sille tasolle maksaa 1-2 prosenttia globaalista BKTstä vuosisadan puolivälin mennessä. Kuitenkin, ja tämä on tärkeä viestini tässä, mahdollisuus ilmastopolitiikalle eh, on lyhytaikainen. Jos 2013 vuoteen mennessä toimitaan samaan malliin kuin aiemmin, niin tämä mahdollisuuden ikkuna niin sanotusti sulkeutuu. Silloin sopeutumiskustannukset olisivat noin 50 prosenttia. Tämä on myös tärkeä asia. Ja kunnianhimoisemmat sopeutumistavoitteet jättävät vieläkin vähemmän pelivaraa ja kasvattavat kustannuksia. Minun näkemykseni on se, että tärkein vaara kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle on kasvava öljyn hinta ja alhainen hiilen hinta. Nämä ovat minun näkökulmastani tärkeimmät vaarat kansainväliselle ilmastopolitiikalle. IAEA e ja IPCC myös odottavat, että öljyn hinta nousee seuraavan vuosikymmenen aikana, vaikka eh, näitä energiapolitiikkapaketteja toimeenpantaisiin kautta maailman. Öljynhän nousulla on kolme vaikutusta. Hiilestä tulee kilpailukykyisempi sähkön tuotannossa Kiinassa ja Intiassa. Ja ollaan jo huomattu, viimeisen viiden vuoden aikana, että hiiliintensiivisyys on noussut sen sijaan, että se olisi vähentynyt näillä alueilla. Epätavanomaisista porauslähteistä saadun öljymäärä kasvaa. Kiina, Etelä-Afrikka, Intia investoivat sen vuoksi, että öljyn odotetaan kasvavan dramaattisesti josta saadaan hiilestä, nesteytettyä hiiltä. Tämä prosessi ei pysähdy hiilen vähyyteen. Hiiltä on runsaasti ja se on Eikä fossiilisia polttoaineista ole pulaa vuosisadan loppuun mennessä. Korkea öljyhinta ja alhainen hiilen hinta on siis minun näkökulmastani hyvin suuri riski kansainväliselle ilmastopolitiikalle. Jos tämä tila ilmakehässä, jonne hiiltä voidaan varastoida, jos se on rajattu, sitten on vain yksi tapa löytää ratkaisu tähän dilemmaan, ja se on teknologia, innovaatiot, tai yhdistää ne. Sitten tarkoittaa vihreää kasvua. Vihreää kasvua tarvitaan, jotta voidaan lieventää ilmastopolitiikkaan liittyviä konflikteja ja että innovaatio on tässä avain vihreään kasvuun. Useimmat selvitykset osoittavat selvästi, että hiilen vähentäminen globaalissa taloudessa jatkuvasti, siihen liittyy energiatehokkuus olennaisena vaihtoehtona. Kuitenkin kustannustehokkaat skenaariot ottavat aina mukaan koko teknologia salkun mukaan ottamisen. Jotkut teknologiat ovat tärkeämpiä kuin toiset siinä. Vähähiiliset teknologiat liittyvät tähän. Hiilen talteenotto on erityisen tärkeää. Ilman, että käytetään jos ei käytetä nykyistä enempää uusiutuvia energialähteitä, niin kustannukset saattavat kaksinkertaistua. Sen lisäksi transformaation kustannukset liittyvät kriittisesti siihen, miten paljon biomassaa käytetään. Biomassan käytöllä voidaan vaikuttaa sopeutumiskustannuksiin. Biomassa on erityisen tärkeä, kun liitetään hiilen talteen, kun se liitetään hiilen taltoonottoon. Ja jos käytetään ydinvoimaa, sillä on vain rajattu vaikutus kustannuksiin. Haastavan näkökulma tulevassa vihreässä energiassa järjestelmässä ja kasvussa on se, että saadaan uusiutuvan energialähteen lähteet siirrettyä verkkoon. Tässä tarvitaan lisää tutkimusta esimerkiksi varastointitekniikkaan, että voidaan investoida teknologioihin. Innovaatio on avainasemassa vihreälle kasvulle, koska siinä voidaan irrottaa talouskasvu ja päästöt ja minimoida näin sosiaalisia kustannuksia. Ilmastoystävälliset innovaatiot voivat tulla kilpailukykyiseksi vain, jos nykyisen sijaintitilaan rajo, rajoittuvuus, rajallisuus ilmakehässä voidaan liittää hintaan. Tässä voidaan oppia tekemällä ja oppia tutkimalla. Ja sen vuoksi investoinnit oppimalla tekemiseen ja tutkimalla oppimiseen ovat erityisen tärkeitä. Luotettava hiilihintapolitiikka, sitä täytyy täydentää myös teknologiapolitiikalla innovaatiot vihreään kasvuun. Ne eivät voi korvata hiilihintaa, mutta voivat komplementoida hyvin täydentää sitä hyvin tehokkaalla tavalla. Teknologiapolitiikkaa pitäisi toimeenpanna täydentävänä asiana, joka on keskeistä vihreän kasvun kannalta, jotta saadaan ilmastopoliittiset tavoitteet saavutettua tehokkaasti. Teknologia ilman hiilin hinta-aspektiakin voi lisätä kustannuksia olennaisesti. Haluaisin painottaa toista tärkeää pointtia, josta Lord Stönkin puhui vastauksessaan yhteen kysymykseen. Eli se on se, että ylhäältä alas ja alhaalta ylös ovat, eivät ole ristiriidassa, ne täydentävät toisiaan. Joten vaikka Kööpenhamen olisikin heikentänyt uskottavuutta top-down lähestymistavassa, on erityisen keskeistä, että täydennämme kansainvälisiä pyrkimyksiä kansallisilla politiikoilla ja siinä on järkeä parantaa kansallista politiikkaa kaupunkitasolla. Siinä täytyy myös valmistautua kunnianhimoisen politiikan to- toimeenpanemiseen tulevaisuudessa. On aina huolia tästä hiilivuodosta, mutta hiilivuoto ei ole pääongelma keskipitkällä aikavälillä. Vain muutamilla sektoreilla on suuria vaikutuksia. Kansainvälisen energiamarkkinoilla hiilivuoto on suurempi ongelma. Kuitenkin ensimmäiselle kuin on Euroopalla tässä on selkeitä viitteitä siitä, että monen maailman alueet ovat tosissaan siinä, kun ne toimeenpanevat järkevää energiaa ja ilmastopolitiikkaa. Viisivuotissuunnitelma Kiinasta on jo mainittu erityisen kunnianhimoisen hankkeena. Hyödyt siitä, että ennakoidaan tulevia päästörajoitteita, ne ovat suuremmat kuin päästösitoumusten kustannukset. 30 prosenttia tavoitteeksi 2020 olisi suuri sitoumus vähähiiliseen talouteen siirtymisen puolesta. Ja sillä on vaikutusta myös innovointiin ja investointeihin. Pitkän aikavälin tavoitteisiin täytyy liittyä myös keskipitkän aikavälin tavoitteita. Nyt olin lopussa. Haluan tehdä johtopäätöksen minun näkökulmastani institutionaalisesta mielessä. Tärkeintä ovat innovaatiot, jotta voidaan tukea vihreää kasvua Euroopassa. Siinä tärkeintä on ETS. Siitä täytyy tulla kattava, siihen täytyisi ottaa mukaan kaikki sektorit. Se pitäisi pystyä liittämään muihin, muiden kiinnikorjamaiden vastaaviin systeemeihin, niin pitäisi vaikuttaa hiilen hintaan. Tässä mielessä EUn ETS ja politiikka, niillä on potentiaalia tukea vihreitä kasvua ja innovointia vähän hiilistä taloutta kohti. Kiitoksia. Uh, well, thank you uh, very much indeed. Kiitokset teille tästä erittäin selvästä ja sisältörikkaasta puheenvuorosta. Varmasti me vielä palaamme näihin asioihin myöhemmin. Seuraavaksi Philip Delbe Barrier-yrityksestä. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää teitä ja antaa teille hieman näkemyksiä asioista markkinaan näkökulmasta katsottuna, samoin kuin jotakin käytännön ratkaisuja, jotta voisimme päästä nopeasti oikeaan suuntaan. Toimin globaalissa yrityksessä joka on aktiivinen Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. En voi, voi nähdä ero, eroavaisuuksia kolmen mantereen välillä sääntelyssä ja innovaatiossa. Yrityksemme on aktiivinen ilmailu- ja rakennussektorilla ja keskityn tänään rakennussektorille esimerkkien kautta. Meillä on 70 000 työntekijää ja meillä on valtaiset mahdollisuudet edessä, jos toimimme nopeasti niin, että saamme meidän täytyy saada innovatiivista lainsäädäntöä. Mitä globaaleissa yrityksissä sitten tapahtuu? Me investoimme tutkimukseen ja kehitykseen, investoimme tuotantoon sellaisella maailman alueella, jossa mennään nopeammin eteenpäin sääntelyn, sääntelyn alalla, jossa on innovatiivista ö, sääntelyä paikallinen, paikallisella tasolla ruvetaan kehittämään ja tutkimaan asioita ja luomaan uutta teknologiaa. Ja meillä on tällä hetkellä Euroopassa kaikista pidimmälle edistyneitä teollisia laitoksia. Tarttuisin muutamaan esimerkkiin ja haluan osoittaa, että kaikki tämä on mahdollista. Jotkut maat ovat tarttuneet tähän tilaisuuteen jo. Yksi näistä esimerkkeistä liittyy elintarviketurvallisuuteen. Maanviljelijältä lautaselle matkalla täytyy elintarvikkeita suojella. Tänä päivänä järjestelmä perustuu jäähdytykseen kemiallisella kaasulla, joka pitää elintarvikkeet tuoreina, kun ne matkaavat supermarketteihin. Kun menee hypermarkettiin, niin siellä on yksi paikka, jossa käytetään tätä elintarvikkeita tuoreena pitäviä kaasuja. Tätä kaasua vuottaa 15-30 prosenttia vuodessa hukkaan, koska itse installaatio on hyvin valtaisa ja monimutkainen. Tämä on yksi tärkeimmistä CO2-päästöjen lähteistä elintarviketeollisuudesta. Ei siis sähkö, vaan ö, tämä kaasu. Jos tämä, käytetään, tämä korvataan luonnonkaasulla, esimerkiksi CO2-kaasulla, niin silloin ei ole päästöjä Jokaisesta supermarketista tulee 400 tonnia kaasupäästöjä vuodessa. Ovatko jotkut maat olleet riittävän rohkeita tarttuakseen asiaan nyt? Kyllä, Tanskassa ei ole vuosien ajan enää käytetty tätä kaasua ja elintarvikkeet ovat yhtä hyviä ja halvempia kuin mitä muualta löytyy. Onko muitakin maita sitten? Kyllä, Norja ja Sveitsi, mutta kovin vähän näitä maita on, Euroopassa. Voidaanko toimia nopeasti? nopeasti? Kyllä. Jos toimimme nopeasti, voimme luoda keski, tutkimus- ja kehitystyöpaikkoja, tuotantotyöpaikkoja, palvelutyöpaikkoja Euroopassa. Ja Yhdysvallat ja japanilaiset tulevat meiltä ostamaan joko tuotteita tai teknologiaa. Me tarvitsemme rahaa, me tarvitsemme sääntelyä. Toinen esimerkki liittyy rakennusteollisuuteen. Kun me varustamme suuria tämänkaltaisia rakennuksia, niin olemme yhteistyössä pankkiirien ja rakennusyhtiöiden ja loppukäyttäjien kanssa. Ainut seikka, joka on kiinnostunut kokonaissyklin kustannuksista, on loppukäyttäjä – tänä päivänä nähdään, että on hyvin heikkoa tai minimisuunnittelua. On olemassa kaikenlaista uutta teknologiaa, valaistusta, ikkunoita, ilmastointia varten, mutta niitä ei käytetä, koska on tätä täysin järjetöntä päätöksentekomenettelyä mukana. Jos ollaan eturintamassa, niin voidaan saada tässä Eurooppaan eri installaatiot, tuotanto, suunnittelu. Haluaisin antaa esimerkin tässä jäähdytysjärjestelmistä. Rakennuksen Japani on tänä päivänä johtaja-asemassa, koska yritys kehitti nämä tuotteet Japania varten 10-15 vuotta sitten. Jos katsotaan taaksepäin, niin Yhdysvalloissa öljy oli halpaa mutta nyt Yhdysvallat on vaarassa maailmanmarkkinoilla, koska muualla maailmassa öljy on kallista ja siitä on tulossa kallista myös Yhdysvalloissa. Me emme tarvitse lisää teknologiaa. Meillä on paljon teknologiaa, meillä on paljon innovointia, paljon tutkimusta ja kehitystä Euroopassa. Ja me voimme luoda johtajuuden, mutta teiltä tarvitsemme nyt nopeutta, vauhtia, selvää sääntelyä, valvontaa. Ei aina rahaa, no joskus kyllä, mutta jo, koska tietyt teknologiat ö, kaipaavat vähän liikkeelle lähtö apua, mutta erityisesti energiantehokkuusalueella voidaan olemassa olevalla teknologialla monilla aloilla parantaa asioita merkittävästi ja tässä me kenties tarvitsemme eniten teidän apuanne. Te on helppo apua. Tämä on erittäin tärkeä asia Euroopalle ja tämä on erittäin tärkeä asia koko planeetalle. Kiitoksia jälleen erittäin selvästä ja hyvästä esityksestänne. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puhuu herra Kortenhorst. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Mielestäni, kun ajatellaan Euroopan tulevaa johtoroolia, joka sillä voi olla – matala hiilisessä taloudessa. Se on tullut nyt jo hyvin selväksi. Jos me voimme selitä seuraavasta teollisesta vallankumouksesta, ensinnäkin voimme suojata planeettaa tuleville sukupolville ja toisaalta voimme luoda taloudellista vaurautta, kasvua ja työpaikkoja myöskin lapsillemme. Mutta tämä toinen oppi tältä iltapäivältä on se, että sääntely tukee eikä estä sitä, että Eurooppa on johtoasemassa. Ja taloustieteilijät ovat tämän oppineet jo kauan sitten. Jos halutaan stimuloida kotimaista teollisuutta, silloin pitää olla kunnollista kilpailua ja hyvin säännellyt markkinat. Ja oli hyvä kuulla, kun Gert Philipsiltä totesi, kuinka tärkeää sekä sääntely on hehkulampujen alla, jotta Philips pystyi pitämään johtoasemansa LED-lampujen osalta. Mutta tämä ei nyt kerro ihan kaikkea siitä, miksi voimme auttaa tämän uuden vallankumouksen syntymisessä. Perinteiset mallit eivät täysin osoita, miten tämä vallankumous tulee vaikuttamaan. Niin kuin nytkin nähdään, millaisia etuja informaatioteknologiaan tuolut ja autoalalla autot käyvät lähes yksinomaan tietokoneella ja teollisuudessa informaatioteknologia jo on hyvin tärkeässä asemassa tuotannossa. Ja tämä koskee monia aloja, joilla tämä vallankumous on meillä eduksi. Tällä voidaan edistää myöskin investointeja, kun yritysjohtajat näkevät, että näkyvissä on jotain uutta, johon he voivat uskoa. Eli kolme poliittista vaikutusta. Ensimmäinen liittyy näihin rohkeisiin tavoitteisiin. Jos vetää yritystä, silloin on näkemys pitkällä aikavälillä, ja EUhan on näin toiminut. 80-95 prosenttia päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä mutta pitää myöskin olla välitavoitteita. 2020-2030 ovat tärkeitä lukemia, lukuja. Mutta Wilson Prinssi puhui tänään ja hän arvostaa niitä, jotka ovat sitä mieltä, että 30 prosentin vähennystavoite on tarpeen. Eikä tämä koskaan ainoastaan ilmastonmuutosta, vaan se tarvitaan myöskin siksi, että me haluamme olla johtoasemassa. Ja jos meillä on alhainen tavoite, ja jos me sanomme kansalaisillemme, että no me emme ehkä kilpaile tässä vähähiilisessä taloudessa ja että pidämme kiinni 20 prosentin tavoitteesta, niin se on nyt kovin innostavaa. Mutta jos meillä on kunnianhimoinen tavoite ja toteamme eurooppalaisille, että me johdamme seuraavaa teollisuutta valankumosta ja meillä on kunnianhimoinen tavoite, niin sitten meillä on tavoitteita, jotka tekevät näkemyksistä todellisuutta. Sitten olemme kuulleet, että energiatehokkuuteen pitää kiinnittää huomiota. Mutta hiilen hinta ei ole riittävä. Se on ollut halpaa hyvin pitkään, mutta meillä pitää olla hyvin kunnianhimoisia tavoitteita laitteiden ja rakennusten ja päästöjen osalta myöskin liikenteessä. Mutta meidän pitää auttaa eurooppalaisia hallituksia luomaan hankkeita, jotka uudistavat olemassa olevia rakenteita. Me emme voi odottaa näitä pitkiä 40-50 vuoden syklejä. Meidän pitää tehdä suuria uudistuksia. Sitten hiilen vähentäminen. Äskettäin julkistettiin raportti vuoden 2050 tilanteesta. Ja siinä käy selväksi, että teknisesti se on mahdollista ja taloudellisestikin mahdollista – poistaa hiili energiatuotannosta vuoteen 2050 mennessä, mutta tämä pitää olla eurooppalainen tavoite. Tässä pitää toimia integroidusti yhtenäismarkkinoilla integroitujen verkkojen kautta, ja jos toimimme tällä tavalla, niin voimme toimia kustannustehokkaasti. Eli yhteenvetona kunnianhimoinen näkemys, selkeät tavoitteet, energiatehokkuutta pitää edistää ja vähentää hiiltä energiaa alalta ja näin voimme päästä vähän hiilisen talouteen. Well again, thank you very much indeed for... Kiitokset teille tästä, herra Kortenhorst. Tämä oli erittäin selvä esitys. Ja sitten lopuksi vielä herra Sörensen, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan niin kuin johdannossa sanottiin, todettiin, IIGCC on yhteisösijoittajien ilmastonmuutosryhmä. Olemme itse asiassa yhteinen foorumi ilmastonmuutosasioiden käsittelyyn institutionaalisille sijoittajillemme. Toimimme yhteistyössä vastaavien verkostojen kanssa yhdysvaltalaisten ja kakkosasialaisten sijoittajien kanssa. Eli tunnen hyvin paljon laajan korkean tason institutionaalisia sijoittajia maailmassa. Me uskomme vahvasti, että on erittäin tähdellistä tulevien vuosien aikana, jos haluamme saavuttaa parannuksen ilmastonmuutoskysymyksissä ja päästä vihreän kasvun tielle, niin tarvitsemme paljon vahvempaa ja kestävämpää vuoropuhelua poliittisten päättäjien, liike-elämän ja yksityissijoittajien välillä. Ja tämän vuoksi tämän tyyppinen kokous on oikein tervetullut. merkittävästi täytyy sijoittaa tulevien vuosikymmenten aikana hankkeisiin, jotta päästäisiin tälle vähähiiliselle kasvu tielle. On arvioitu, että noin 80 prosenttia rahoituksesta tulee löytää yksityisiltä, sektor, yksityisiltä sektorilta, yksityisiltä sijoittajilta. Näin ollen yksityisellä sektorilla on yhä tärkeämpi rooli siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Tämän roolin hoitaminen on vahvasti riippuvainen politiikasta. Kenties ette aina kuule tätä, mutta itse asiassa tavalliset sijoittajat tässä vaativat vahvempaa hallitusta ja enemmän sääntelyä, hyvin suunniteltua sääntelyä. Poliittisen päättäjän näkökulmasta tämä on oikein houkutteleva tarjous, enemmän sääntelyä. Me tarvitsemme politiikkaa, joka tukee ja valjastaa sijoituksia energia perusrakenteisiin, energiatehokkuuteen suhteessa niiden käyttöikään ja niihin liittyviin investointiriskeihin. Me tarvitsemme politiikkaa, jossa todellakin otetaan huomioon investointikohteiden käyttöikää. Politiikka luo, sillä on keskeinen rooli avoimuuden pitkäkestoisuuden ja uskottavuuden luomisessa. Ilman näitä kolmea sijoittajat eivät voi sitoutua tarvittavalla tavalla toimintaan. Meidän tulisi muistaa se, että periaatteessa ei ole olemassakaan sellaista asiaa kuin pääomapula. Pääoma on aina käytettävissä, mutta kenties puuttuu poliittista tahtoa maksaa tästä pääomasta tai luoda sellaiset tarvittavat suojaehdot, että pääomat voitaisiin vapauttaa. pääoma kyllä on aina saatavilla. Tämä ei tarkoita sitä, että sijoittajat olisivat loputtoman ahneita tai kyynisen välinpitämättömiä edessä olevien haasteiden suhteen. Ne ovat itse asiassa hyvinkin huolestuneita asioista. Yleensä ilmastonmuutokseen, ilmastonmuutosta tarkastellaan riskinäkökulmasta. Tietysti pohditaan myös ilmastonmuutoksen tarjoamia hyötymahdollisuuksia – ja siitä, miten teollisuus voi todellakin saada etuja tästä. Ja sijoittajat ovat hyvin sitoutuneita laajamittaisiin infrastruktuuri, ilmaston, investointeihin. Institutionaaliset sijoittajat ovat kuitenkin omaisuudenhoitajia, ne eivät voi tehdä sijoituksia muulloin kuin silloin, kun se on yhteisön jäsenten etujen mukaista ympäristö- ja yhteiskunta. Näkökohdat eivät yksin riitä sijoituspäätöksiin vaan liiketoiminnan tulee tuottaa voittoa ja luvata, huokut, luvata houkuttelevia riskiin suhteutettuja tuotteita. Jos näin ei ole, niin investoinnit kyllä valuvat muualle. Kaikki muuhan olisi omaisuuden hoitajaperiaatteen vastaista. Ja täytyy aina muistaa, että muut aina kilpailevat myös investoinneista. Kyllä investointien ottajille, investoinnille ottajia riittää. Tässä mielessä maailmanlaajuinen ilmastonmuutossopimus on tärkeä pitkällä aikavälillä. Kööpenhaminassa ei tätä sopimusta saatu eikä myöskään Kankuunissa eikä mahdollisesti myöskään Devonissa. Sen, tämän sopimuksen pitäisi yhä olla keskeinen päämäärä, sillä se edistäisi asioita mielestäni kyllä huomattavasti vikkelämmin. Toisaalta kansainvälinen sopimus ei pidä sisällään niitä yksityiskohtaisuuksia, joita yksittäiset sijoitussalkkujen hoitajat tarkastelevat tehdessään näitä sijoituspäätöksiä. Ja kun ne arvioivat näitä erilaisia ehdotuksia, joita niille tehdään. Poliitikkojen täytyy tässä nyt luoda tällaista mielenkiintoa. Näin nämä salkunhoitajat voivat, investointisalkujen hoitajat voivat tehdä hyviä päätöksiä. Yksityiskohdat ovat ennen kaikkea riippuvaisia alueellisen ja kansallisen tason vihreän kasvun suunnittelemista ja konkreettisista energiaan, energiatehokkuuteen ja CO2-päästöihin liittyvistä, liittyvästä sääntelystä. Me investoijat peräkuulutamme selkeitä tavoitteita EUlta Ensinnäkin hieman heijastelen sitä, mitä täällä on sanottu. EUn täytyy keskipitkällä aikavälillä hyväksyä kunnianhimoisempia tavoitteita mukaan lukijan energiatehokkuuden osalta. Jos energian tehokkuudessa epäonnistutaan, niin se on huono asia. Tämän lisäksi pitää pitemmälle aikavälille myös hyväksyä kunnianhimoisempia ja uskottavampia tavoitteita. Vuosi 2020 on aivan kulman takana. Tämän lisäksi täytyy luoda hyvä kannustavaa julkista politiikkaa ja sektorin välistä yhteistyötä ja koordinaatiota täytyy myös tukea teknologian käyttöä. Täytyy myös fossiilipolttoaineiden polttoaineiden tukemista purkaa ja viimeisimpänä vaan ei vähäisempänä, kenties tärkeimpänä täytyy antaa, täytyy luoda ehdoton, vakaa ilma piiri ja toimintaympäristö hiilivapaalle taloudelle kehittyä. Tätä investoijat tarvitsevat, jotta ne voisivat kasvattaa investointeja. Ja tätä, tämän vuoksi täytyy yhä enemmän saada investointeja vähähiilisen talouteen ja vihreälle kasvulle. Tässä hyötyy myös työllisyys, hyvinvointi ja vauraus. Vihreän kasvun tie lupaa kaikkea tätä. Eli poliitikkojen täytyy nyt todella tehdä oikeita päätöksiä niin, että investoinnille annetaan mahdollisuus. Well, uh, thank you very much indeed. Um... Kiitokset teille, hyvä herra Sörensen. Kyllä, oikein hyvin piditte kiinni tuosta viiden minuutin puheajastanne, seitsemän kohdan puheellanne. Ennen kuin annan puheenvuoron Charles Chichesterille, sanon vain, että puhujalista on nyt avattu ja erittäin mielellämme kuulisemme, ei tämä ole pelkästään parlamentin jäsenille tämä kyselyhetki nyt, vaan myös eri yleisön edustajat voivat sieltä esittää kysymyksiä. Joillakin teistä on nimikyltti, mutta jos joku sieltä takaa haluaa vielä puheenvuoron käyttää, niin voimme, ehkä joudumme valitettavasti kutsumaan teitä nyt sitten numerolla mutta jos haluatte puheenvuoron loppuosan keskustelussa, niin voitte pyytää sitä. Chichester, kolme minuuttia. Of, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt olla tai katson, että ne olisi liian provokatiivinen tässä, mutta otin tässä esille muutamia asioita, ajatuksia, jotka näyttävät olevan relevantteja aiheen kannalta. Ensimmäisenä sitten prinssi Charles. Hän puhui kuluttajan roolista. Kuluttaja mielestäni on ratkaisuva osassa tässä, jos voidaan saada kuluttajat muuttamaan tottumuksiaan. On, se on suuri haaste, Lord Stern sanoi, että täytyy pärjätä paremmin – kun argumentoimme toiminnan puolesta ilmastonmuutoksesta. Hän myös sanoi, että tämä on vallan, teollinen vallankumous. Ja tätä teemaa on toistettu muidenkin puhujien kohdalla, mielestäni se sitä on. Se on myös suuri haaste ja mahdollisuus, mutta täytyy muistaa, miten pitkään aikaisemmat teolliset vallankumoukset ovat sieltä kestäneet. Käytännöllinen asia tuli esille herra Fordin esityksessä, että kun ihmiset ajattelevat näitä kustannuksia. Ja se on se haaste innovaattoreille ja valmistajille, että saadaan aikaan sellaisia tuotteita, jotka houkuttelevat muutoksiin. Hans van der Loo sanoi, että se ja kaasu ovat ratkaisut siirtymäaikana vähähiiliseen talouteen – olen samaa mieltä, mutta en usko, että minä rajoittuisin niihin kahteen. Minä ottaisin mukaan ydinvoiman, jota tuskin on mainittu tänä päivänä. Keskipitkällä pitkällä aikavälillä on suuri merkitys, jos halutaan saada vähähiilistä energiaa. Meillä on vieläkin haaste osoittaa että se, että se, saa toimii. Toivon, että se toimii, mutta se täytyy vielä todistaa. Herra sanoi, että hän on huolestunut pienestä hiilen ja korkeasta öljynhinnasta. Minä en ole huolestunut korkeasta öljynhinnasta, koska se pakottaa ihmiset katsomaan, tutkimaan muita energialähteitä. Olen samaa mieltä, olen huolestunut alhaisesta hiilen Mutta tässä sääntelymenettelemällä aika keinotekoisesti asetetaan hiilen hinta. ehkä on käsissämme ja se on olennaista. Ja olen samaa mieltä niiden kommenttien kanssa, joita on tehty ets Jos ETS saadaan toimintaan tehokkaasti, se painaa alas hiilidioksidin tai sellaisten polttoaineiden käyttö, jossa on paljon hiilidioksidia. Pidän kovasti ehdotuksesta, että käytetään hiilidioksidia äh, elintarvikeketjussa Mutta jos hiilidioksidi on niin paha, niin miksi sitä käytetään sitten elintarvikkeiden jäähdyttämiseen? Saattavat ihmiset sanoa. Sanottiin myös, että tarvitaan äh, johtajuutta teollisessa vallankumouksessa, koska jos päästään alkuvaiheessa johtoasemaan, niin saadaan voittoja. Historia ehkä kertoo päinvastoin. Ihmiset, jotka tulevat kuvaan mukaan alkuvaiheen jälkeen teknologisissa murroksissa, he pärjäävät siinä parhaiten. Hyvää onnea niille, jotka Herra Sörensen sanoi, että tarvitaan vahvempaa hallintoa, jotta voidaan tavoite saavuttaa. Ja pitkillä, pitkän aikavälin investointisuunnitelmille täytyy antaa etusia, joissa on oma etu mukana. Mutta muuten hyvä, mutta minä haluan vähemmän hallintoa, haluan ihmisten tekevän asioita, koska he tekevät järkeviä asioita ihan itsestäänkin. Um, Kiitokset teille. Olitte oikein hyvin provokatiivinen ja se on hyväksi keskustelulle. Rova Herzog pyysi puheenvuoron, mutta 205 paikalla. Halusitteko te käyttää puheenvuoron? Ah, ette, selvä. <laughs> Minä vain näin väärin. Rova Herzog. Ja pari muutakin pyyntää näköjään. Thank you, Marco. Kiitoksia puheenjohtaja Kiiton Malcolm. Kiitoksia järjestäjille. On mielenkiintoista olla täällä. Niin kerro neuvoa, jos nyt vähän provosoin etukäteen, niin aikaisemmin oli vähän provosoiva, kun kysyin tästä neuvostolta etukäteen. Pyydän sitä anteeksi. Nyt me pyrimme vähähiiliseen vaurauteen ja Euroopan energiapolitiikan muuttamiseen – Tästä on puhuttu sillä aikaa, kun minä olen ollut täällä ja jo paljon ennen. Muutoksia ei tule. Investoinnit ovat hyvin vähäisiä tällä alalla. Voimaloiden ikä on jo yli 40 vuotta keskimäärin, eli nämä ovat hyvin pitkiä investointeja. Ja paljon on tehty tämän muuttamiseksi, koska uudet investoinnit ainoastaan voivat tässä onnistua. Lainsäädännöllä ei päästä alhaisempiin hiilidioksiditasoihin, vaan sitten, kun uudet investoinnit alkavat vaikuttaa. Eli insinöörinä ja kotiäitinä. Siis vesi ihan kehu sadassa asteessa. Mutta kysyisin, kuinka meidän pitää saada aikaan muutos ja mitä tarvitaan, jotta tämä vallankumous nyt toteutuisi? Yes, uh, which of course is very important for nuclear as well. No niin, tämä tietysti on myös tärkeä asia ydinvoima. Robert Dixon seuraavaksi. All right, well, Mr. Dixon then, and then Mrs. Hepner, Mr. Dixon. Ja hänen jälkeensä Rova Hepner. Thank you very much. Robert Dixon. For... Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin onnitella tässä puheenjo- puhemiestämme rohkeudesta, herra Pusekia rohkeudesta viedä eteenpäin tätä Äh, vähähiilinen vauraus tapaamista ja haluaisin myös kiittää äh, hänen kuninkallisesta korkeuttansa tästä äh, puheenvuorosta Täällä on paljon liike-elämäyhteisön edustajia. Heistä monet ovat jo tänään käyttäneet puheenvuoron. On monia muitakin täällä ja haluaisin todellakin esittää vetoomuksen. Valitettavasti monet kollegoista ne ovat jo lähteneet, mutta todella toivon, että meillä on vielä paljon mahdollisuuksia käydä keskusteluja päiväisen tapaan, niin että voidaan muuttaa vähähiilisen talouden takana olevaa talousajattelua Tänä päivänä on välttämätöntä osoittaa muillekin liike-elämän edustajille, poliittisille päättäjille ja kansalaisille, että kaikessa tässä on järkeä. Mutta meidän täytyy varmistaa myös se, että annetaan hyviä liike-elämän esimerkkejä. No niin, minulla on muutama kysymys. Tiedämme, että on vain pari maata, jolla on todella vaikeuksia siirtyä vähähiiliseen talouteen. Ja haluaisin esittää kysymyksen äh, herra Edenhoferille samoin kuin teille, hyvä puheenjohtaja, millä tavalla parhaiten siirryttäisiin vähähiiliseen talouteen. Puolalla on suuria ongelmia, siellä vahvasti olla riippuvaisia hiilestä. Miltä tämä tie vähähiiliseen talouteen näyttää ja miten varmistetaan, että ymmärretään paras tapa edetä? We'll perhaps pick up your, your comment about engagement. Kiitoksia. Tartun kenties kommentteenne myöhemmin tästä ja puhemies Busekillakin on omat näkemyksensä tästä varmasti. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille panelisteille, koska Näyttää siltä, että että tähän teemaan liittyy monia osa-alueita ja monia katsantokantoja. Puhumme tärkeistä asioista, vihreästä kasvusta ja vähäisestä taloudesta – Neljä kohtaa ottaisin esille säästöt. Minun iso äiti sanoi, että älä ajattele, miten paljon voit kuluttaa, vaan miten voit säästää. Ja tämä on tällainen iskusana, jota voidaan käyttää kaikkialla. Energian käyttö, jota painotitte että käytetään liika vähän joka paikassa. Siirtoverkoissa on mene, tappioita, lämmitys, myöskin yhteistuotannon puute Tietysti tämä kaikki on ihan oikein, mutta haluaisimme, että kertoisitte meille, että miten vakuuttaa muut, koska me olemme vakuutettuja ja uskomme asiaan. No, seuraava asia. Monet ovat painottaneet sitä, että hiili ei välttämättä ole paha, vaan se voi olla moottori innovaatioille. Minä myöskin allekirjoitan tämän. Ja se, mitä kollega tuolla kysyi äsken, eli minusta näyttää, että siihen jo vastattiin aiemmin. Painotettiin myös sitä, että toimiin täytyy ryhtyä rohkeasti, mutta myös tasapainoisesti, koska muuten ei pystytä saamaan investointia aikaan, jos toimenpiteet ja niihin liittyvät säännöt eivät ole tasapainoisia ja vakaita. Ähm, äh. Kiitokset. Kiitokset useille panelisteille ja Charlesille tämän keskustelun eteenpäin viemiseksi. Kenties nyt mennään käänteisessä järjestyksessä. Anta, anna minuutin jokaiselle panelistille vastauksia varten. Näin voimme pitää kiinni aikataulusta kiinni. Herra Sönresenistä aloitamme. Jokaisella on minuutti aikaa kommentoida Charlesin kommentteja tai muita kysymyksiä ja huomioita, joita yleisö on esittänyt. Herra Sörensen. Um, yeah, but, sorry, sorry. About the anxiousness, about big... Tästä suuresta hallituksesta No me emme sano, että hallituksen pitää sanoa tarkkaan, mitä pitää tehdä, vaan pitäisi luoda puitteet, joissa voimme tehdä sen, mitä tarvitsee tehdä. Me emme voi tehdä sitä ilman hallituksen apua. Hallitus on ainoa viranomainen, joka voi luoda puitteet ja sitoumuksen, jollaista me tarvitsemme, jotta pystymme tekemään investointeja. Ja kyse on 10, 15, 20, 25 vuoden investoinneista. Nämä ovat suuria vastuukysymyksiä ja tähän tarvitaan kunnon puitteet. Eli hallitus on ehdottoman keskeinen tekijä, mutta myöskin sääntelyyn pitää olla älykästä sääntelyä. Tietysti asiat voidaan aina mokata tosi pahasti sääntelyn kautta, mutta toisaalta me tarvitsemme sääntelyä. Sille ei mahda mitään. Se on ehdottoman tärkeää. Tämä oli varmaan vahva viesti Älykkä älykkäästä tai fiksummasta ö, sääntelystä, niin kuin komission puheenjohtaja sanoi. Kenties tämä nyt on tällainen muotisana nyt. Olkaa hyvä. Was boiling. When it comes to... Kysytte, että kiehuuko vesi? Tiede on hyvin selkeä, että ilmastonmuutoksen vesi kiehuu. Ja se, mitä täytyy aloittaa, ilmastoskeptikkojen osalta heillä ei ole oikeasti tietoa. Ei ole tiedettä, osoitusta joka osoittaisi, että olisi epäilystä sitä, etteikö ilmasto vesi kiehuisi. No taloudelliset mahdollisuudet. Sielläkin vesi kiehuu. Mennään katsomaan vaikka Kiinaan. Tänä vuonna 50 prosenttia tuulikapasiteetista asetetaan mahdollisesta Kiinassa. 60-70 prosenttia aurinkosähkötuotantokapasiteetista on Kiinassa. Se on selkeästi sähköautojen hallitseva maa ja nopeasti lisää johtoasemaansa. Kiina tuo esille energiatehokkuuteen teollisuuden vaikka alkuasetelma onkin alhainen, niin se on tässäkin johtoasemassa maailmassa. Sitten mitä, mitä tulee teollisuuteen vallankumoukseen, sielläkin se kiehuu. Ja jos ei löydetä tapaa päästä tähän mukaan, niin sitten menetetään mahdollisuus. You stimulated a good response there. Oikein hyvän vastauksen kannustitte tässä. Herra Delper. Kiitoksia. Niin, edessämme nyt on kysymys siitä, millä tavalla voidaan siirtyä visioista strategiseen suunnitteluun. Uskon, että kun paljon matkustelee täällä maapallollamme, niin kaikki ovat vakuuttuneita siitä, että kyllä vesi kiehuu. Voi mennä maahan kuin toiseenkin. Muutamia poikkeuksia kenties on, mutta enemmistössä näin asia on. Nyt on todella kysymys siitä, onko oikea aika panna täytäntöön näitä siirtymäajan lainsäädäntöä. Jos otetaan voimalla ja investoidaan ydinvoimalaan, ja investoinnit on 50 vuodeksi ja sitten 10 vuoden jälkeen sanotaan maalle, että tässä täytyy nyt tehdä muutoksia, niin kyllä maa keksii hyvän syyn olla tekemättä sitten supermarketissa 10 vuotta, jossa rakennuksessa 20 vuotta. Meillä, meillä täytyy olla hyvin selvä suunnitelma on asioita, joita voidaan tehdä joka päivä. Ne eivät rakenteellisesti liity pääomasijoitukseen tai voidaan tehdä siirtymä uuteen pääomainvestointiin. Tässä politiikan ja teollisuuden täytyy tehdä yhteistyötä ja hyvin käytännöllisellä ja selvällä tavalla, koska täytyy pystyä mittaamaan vaikutuksia Euroopassa. Esimerkiksi hiilivoimalla kysymys Puolassa, se on hyvin monimutkainen, kun ajatellaan tätä siirtymää Meillä on parannuksen varaa, voidaan panna täytäntöön toimintasuunnitelmaa. Vesi kiehuu, suurin osa ihmisistä on vakuutettu, mutta meillä täytyy olla käytännönläheinen lähestymistapa. Ja sitten tohtori Edenhofer vielä. Kiitoksia. Pari huomiota. Korostaisin vielä, että olen erittäin huolissani yhdistelmästä, eli korkeat öljynhiljat ja alhainen hiilen hinta. Korkea öljyn hinta on yksi tärkeimpiä syitä, miksi hiili on niin kilpailukykyinen. Ja Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa ollaan nyt todistamassa hiilen renesanssia. Ja hiilen käyttö on lisääntynyt eikä vähentynyt. Ainoa tapa selvitä tästä on lopettaa hiilen hinnoittelu tällä tavalla. Ja Euroopan päästökauppajärjestelmä on erittäin tärkeä sosiaalinen uudistusaskel. Ja kolme lisäaskelta pitää ottaa. Päästökauppajärjestelmässä pitäisi olla mukana kaikki alat. Jos siinä on mukana kaikki kyseiset alat, silloin meillä on tae siitä, että voimme toteuttaa kaikkein kustannustehokkainta vähähiilistä teknologiaa. Meillä on potentiaalia kauppajär- eh, päästökauppajärjestelmässä yhdistää tämä järjestelmä muiden maiden vastaaviin järjestelmiin. Eli tämä voisi olla innoittava näkemys luoda OECDn hiilimarkkinat. Ja sitten älykkäs sääntely tulee ottaa käyttöön ja se merkitsee sitä, että ei säädellä kaikkea yksittäistä teknologiaa, vaan että meillä olisi järjestelmä, joka on teknologia-neutraali, mutta se vaatii sitä, että meillä on uskottava sitoumusta pitkän aikavälin päästövähennystavoitteisiin. Tämä on mielestäni tärkeää ja jos voimme panna tällaista täytäntöön, niin mielestäni silloin vesi kiehuu ja silloin voimme todellakin käynnistää teollisen vallankumouksen. Haluaisin kiittää teitä kaikkia lämpimästi ja kenties nyt osoitatte arvostustanne loistavalle paneelille niin loistavista esityksistä kuin hienoista vastauksistakin. Kiitos. And, um, I'm now, um, just, uh, two final comments from Vielä kaksi loppukommenttia minulta vastauksena Rova Dixonin uh, kommentin Euroopan parlamentin uh, teknologiayksikkö, jossa olen varapuheenjohtajana itse puheenjohtaja oli paikalla aikaisemmin. Valiokuntamme on mukana hyvin monissa eri toimissa vuoropuhelun edistämiseksi ja haluamme tehdä yhteistyötä myös teidän kanssanne ja varmasti puheenjohtajamme tukee myös tätä ajatusta. Ja Edith Herzogin analogia kihuvasta vedestä, ja tähän paneelikin tarttui sitten. Meille, meidän kansalaisillemme myös täytyy antaa tunne siitä, että kattila, kattilassa vesi kiehuu ja meidän täytyy tehdä kovasti työtä tämän eteen. Loppusanoja varten annankin nyt puheenvuoron kovasti työtä tekevälle puhemiehellemme ja annan hänelle myös kiitokset tämän konferenssin järjestämisestä. Herra Jersi Busek. Kiitoksia paneelin puheenjohtamisesta ja haluaisin kiittää kaikkia tulkkeja, jotka istuvat nyt kanssamme vähän pidempään. Kiitoksia siitä. Toivottavasti nyt en puhu kuin muutaman minuutin, muutama huomio lopuksi. Haluaisin kiittää näitä puhujia ja näitä ammattilaisia, jotka täällä meidän kanssa me ovat tärkeitä huomioita esittäneet. On tietysti myös tärkeää, että pystymme täällä tapaamaan. Vastatakseni hyvin konkreettiseen kysymykseen. Tämä siirtymäaika joillakin maissa, jotka perustavat toimintansa hiileen, niitä on muutama, tai vain muutama onneksi EU-ssa, niin Tietysti CCS on äärimmäisen tärkeä, mutta emme tiedä, että toimiiko se vai ei. Niistä ei tiedetä sataprosenttisesti, koska asia on vielä siinä vaiheessa, jos näin haluaa sanoa. No tietysti eh, varastointi on se tärkeämpi siinä. Koska talteenoton hinta se nyt tiedetään, se ei ole ongelma eri vaiheissa energiatuotannossa, joten se ei ole suuri ongelma. Toivottavasti se toimii, koska se on myöskin ja Intian kannalta tulevaisuudessa, koska emme voi selviytyä niin, että käytetään tätä tekniikkaa vain EU-ssa. Ei se käy. Tietysti ydinvoima, kuten Jill Schuster sanoi, ihan oikein. Ja minun muassani sitä tehdään, ja toivottavasti se on menestys. Mutta haluaisin sanoa, että lyhyellä aikavälillä myös energiatehokkuus ja säästöt. Ehkä 20, 25, 40, 30 prosenttia energiasta voidaan säästää, jos aloitetaan todellinen taistelu sen puolesta. Siinä on suunnattomia mahdollisuuksia. Aina tästä puhun. Muutama sana sitten ihan lopuksi. mitä pitäisi tehdä sitten ihan seuraavina askeleina? Se, mitä EUssa tarvitaan. EUstahan huolehdimme. Ei puhuta vielä nyt Etelä-Afrikan keskusteluista, emme tiedä tuloksista vielä. Mutta kun puhutaan näin suuresta asiasta, kuten että miten – tämä ilmastoasia, vähän hiilinen talous, miten se saadaan liitettyä vaurauteen, kasvuun, työpaikkojen luomiseen? Mitä sinä täytyy tehdä? Ehdotan muutamia toimia. Ensinnäkin luodaan yhtenäismarkkinat energialle. Se tarkoittaa yhteenliittämistä, yhteys, yhteenkytköksiä rajojen yli. Miksi se on niin tärkeää? Ei pelkästään hinnan vuoksi, koska yhtenäismarkkinat ovat aina paremmat hinnan kannalta, sen tiedämme. Mutta siis sehän on perusta millä tahansa muulla talouden alueella yhtenäismarkkinoille. Yhtenäismarkkinat koko EUlle, sen haluamme luoda. Kollegamme Malcolm Haapa tuntee tämän oikein hyvin, hän on valikunnan puheenjohtaja. Ja Monteriporttihan on myöskin yhtenäismarkkinoista Perustana pitäisi olla energian yhteismarkkinat. Toteuttakaamme se. Se on hyvä, hyvin tärkeä vihreän energian kannalta. Esimerkiksi tämä Välimeren alue, yhteiskytkennät, jotta saadaan Pohjois-Afrikasta energi- aurinkoenergiaa Eurooppaan tai tuulivoima, tuulipuistot. Iso-Britannian pohjoisosista yhteiskytkentöjen avulla. Siinä ongelmia kyllä on, ei pelkästään jäsenvaltioiden välillä, vaan joskus jopa jäsenvaltioiden sisällä. Ja tietysti energiasaarekkeet, niitähän on. Baltian maat ovat hyvä esimerkki siitä, että ne ovat täysin energiasaarekkeita. Tietysti myös hinnan näkökannalta tämä on tärkeää. Puhutaan kuluttajista. Olen samaa mieltä, että se on tärkeintä että kuluttaja lopussa tietysti tekee päätöksen. Mikä sitten seuraava vaihe on? Koska puhutaan toimitusvarmuudesta tietysti. Ja yhteismarkkinat ovat tästä mielessä hyvin tärkeät. Yhteismarkkinat ovat, ovat äärimmäisen tärkeät, kun käytetään samoja energialähteitä. Teknologia, kuten sanottiin, jotta voidaan kehittää teknologiaa, Eurooppalainen strateginen energiasuunnitelma, SET-suunnitelma, erityisen tärkeää. Kolme vuotta sitten olin sen suunnitelman äh, esittelijä. Sanoin täysistunnossa 10 miljardia euroa välittömästi tälle suunnitelmalle. Nyt olen sitä mieltä, että ei se riitä. Hyvä kollega Edit. 20 se pitäisi olla. Nyt on kolme vuotta kulunut. Tarvitsemme uutta teknologiaa, eurooppalaista teknologiaa. Tehokkuus on myös tärkeää. Säästöt. Oli sitten kyse ydinvoimasta, aurinkovoimasta, tuulivoimasta. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Menkäämme tähän suuntaan. Ja sitten lopuksi viimeinen asia. Mistä rahaa, kun ei ilman rahaa voida tehdä mitään? 200 miljardia euroa tarvitaan yhteen kytkentöihin. Ja suurin osa siitä, sen täytyy tulla yksityisistä lähteistä, mutta valitettavasti tiedät oikein hyvin, että ei Vät kaikki hankkeet ole tarpeeksi houkuttelevia yksityisille investoijille. Joten täytyy aloittaa tällaisten hankkeiden tukeminen julkisista rahoista. Julkisen ja yksityisen kumppanuudet ja investoinnit ovat erityisen tärkeitä. Se suunnitelma julkisesta rahasta yhdessä yksityisrahan kanssa tietysti. Tähän täytyy liittää myös julkisia lainoja, älyrahoitusta, Euroopan investointipankki. Seitsemäs puiteohjelma, siinähän tällainen menettely on. Sehän toimii oikein hyvin. Sieltä saadaan aikaan suurta edistystä. Investointi tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitäisi olla kahdeksannen puiteohjelman sydämessä. Uuden teknologian ansiosta tietysti saadaan myös kilpailukykyä, mikä on oikein, oikein, oikein hyvä kansallisten kannalta, koska saadaan sitten työpaikkoja. Meillä on EU-ssa kokemusta, meillä on yrityksiä täälläkin, uusia ideoita. Meidän täytyy luoda oikeanlaista politiikkaa siihen. Olen oikein varmaa, että kun puhumme, keskustelemme yhdessä ja oikein hyvin tiedetään, että ilmasto-ongelman ja energiaongelman välillä on tiivis yhteys. Siis vähähiilinen talous, vähähiilinen vauraus. Täytyy edetä lainsäädännön osalta kautta linjan. Ehdotin eurooppalaista energiayhteisöä sateenvarjoksi. Meidän täytyy mennä tähän suuntaan, muuten olemme lusereita tulevaisuudessa. Kaikki tietysti liittyy toisiinsa. Kiitoksia, että olitte täällä keskustelemassa. Kiitoksia hienosta alustuksista ja olen aivan varma, että tapaamme myös tulevaisuudessa. Seuraavaan kertaan. Kiitoksia.